Good morning everybody who will start. Huomenna, huomenta kaikki aloitamme kokouksen. I will speak in Spanish. If you need. Puhun espanjaa, joten käyttäkää tarvittaessa tulkkausta. El primer punto del orden del día. Ensimmäinen kohta estoslistalla on estoslistan hyväksyminen, jos kaikki ovat tästä samaa mieltä äänestää, niin näin on. Vain kohta 11 esityslistalla. Siitä keskustellaan kahdeksan jälkeen. Jos tämä sopii, niin pidämme esityslistaa hyväksyttynä. Sitten toinen asia. Pöytäkirjan hyväksyminen, se aikaisemmasta kokouksesta teille on jaettu nämä Rova Verde. Ah. No interpretation into English? No, englanti ei ole tulkkausta. Vamos a ver si... Ahora sí? Okei. Okay. Toimiiko nyt? Hyvä. Joten pöytäkirjat on hyväksytty. Ja sitten seuraavaan kohtaan puheenjohtajan ilmoitukset. Niin kuin hyvin tietää, 25. marraskuuta on kansainvälinen päivä sukupuolen koostuvaa väkivaltaa vastaan ja Euroopan parlamentti osallistuu tällaiseen päähankkeeseen, jonka YK on aloittanut aloite, jossa käsitellään naisen tyttöihin koskevaa väkivaltaa ja silloin valaistaan oranssiksi tämä rakennus, jotta olemme tällä tavalla mukana YK aloitteessa. Ja seuraava ilmoitus 14. joulukuuta. Meillä on ylimääräinen valiokuntakokous Strasbourgissa. Keskustelemme siellä komissaari Jourovaan kanssa aiheena tasa-arvokysymykset komission politiikassa. Sitten eteenpäin estyslistalla äänestys kahdesta mietinnöstä teille on. Teillä on varmasti nämä äänestyskortit mukana, joten aloitamme lausuntoäänestyksestä aiheena vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa vuonna 2014. Edustaja Jimenez Peferil, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä heidän antamastaan tuesta – ja monista tarkistuksista, joita olette jättäneet mietintöön. Tämä aihehan on äärimmäisen tärkeä. Ruoavaliokunnan mietintö on tietysti keskeinen, mutta tässä lausunnollakin on painoarvonsa ja tämä on hyvin monisyinen mietintö. Kiitoksia myös kaikille avustajille, jotka ovat olleet mukana työssä. Tässä on toimittu parhaalla mahdollisella tavalla, mutta toivottavasti SD-ryhmä ei ota käytännöksi sitä, että aivan viime hetkellä muutetaan tarkistuksia. Tämä todella hankaloittaa työtä. Olemme pyrkineet tasapainottamaan tilannetta suullisen tarkistuksin, mutta pyydän todella, että tulevaisuudessa tällaiset asiat hoidettaisiin ajoissa, jotta ongelmilta vältytään. Muy bien, señora Becerril, pues pasamos a la votación del, del informe. Kompromisso. Sitten kompromissi yksi puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolessa vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tässä suunnan tarkistus. Rodrigueselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Enmienda 50, votos a favor. 50 puolesta. Kahdessa osassa suokaa anteeksi. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei nyt tullut selväksi tämä toinen osa, joten otetaan se koneäänestyksenä ja tarkistetaan toinen osa. 50. Äänestys alkaa. Päättyy. Nyt täytyy uudestaan aloittaa tämä äänestys. Toinen osa vielä. Äänestys alkaa. Nyt näyttää toimivan. Äänestys päättyy. De acuerdo. Hay 14 votos en contra. 14 vastaan, koska yksi vi- jäsen vihreistä äänesti myös vastaan ilman korttia, äänestyskorttia. Niin, tämä on laskettu, joten tämä on hylätty toinen osa 50. Sitten 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 kanssa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisikymmentä neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Äänestys alkaa. Hyväksytty. 15 puolesta 20 vastaan. Yksi tyhjä ääni. 63 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus numero kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 84 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneäänestyksenä 88. Äänestys alkaa. Äänet on annettu, hylätty, 89 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 90 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, Suunnan tarkoitus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 96 puolesta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 Decae la, la enmienda. 68 lukea. Sitten mennään 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 99 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 100 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Tarkistus yksi. Niin, Rova Arena. Voisinko pyytää taukoa, jotta SND-ryhmä voisi pari sekuntia harkita? Ja oh, Meiltä puuttuu tästä äänestyslistasta yksi sivu. Ihan pieni hetki. Vamos a dar dos minutos. Saatte kaksi minuuttia. Vale, parece que podemos eh, continuar con... Siis voimme jatkaa. Olimme tarkistuksessa yksi. Nyt on tarkistettu. No, puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Tarkistamme kuitenkin tuloksen. Äänestys alkaa.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 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistamme. 16 tulokseen äänestys alkaa. Päättyy. Ylätty 18, anteeksi, 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty.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 Päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus kaksi raukeaa. Suunnan tarkoitus yksi. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta, tyhjää, hyväksytty yksitoista puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme koneäänestyksenä koko tekstistä äänestys Äänestys päättyy. Aprobado for Hyväksytty 23 6 tuloksella. Onnittelemme esittelijää Veseriliä. Y pasamos a la siguiente votación. Eh... Sitten Seuraava äänestys. Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta TISAa koskeviin neuvotteluihin. Ensin kolmonen. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 31. Siihen liittyy Noichelin suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Otetaanpa tämä koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 31. 32. Kahdessa osassa ensimmäisen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan se. Kompromissi kuusi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan, Se on vedetty pois. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 55. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 14.11. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 57 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan kuunnellisesti 59. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 61 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä No, tiukille menee. Katsotaan koneellisesti ensimmäinen osa 6.1. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62, siitä ei äänestetä, se on kielinen. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, hyvä. Tarkistetaan 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä minä näen. Hyväksytty. No, sattumalta meni. Niin enhän minä nyt näin nopeasti pysty laskemaan. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus kolme lisäyksenä Noiselin suljen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoisin, että hyväksytty, mutta ei oteta mitään riskejä, vaan tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Viisi ja suullinen tarkistus siinäkin puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Seitsemän ja suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kymmenen ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää lienee hyväksytty, mutta tarkistetaan 12. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Jos ette halua äänestää, niin sekin sopii. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys tekstimuutetussa muodossa äänestys alkaa. Queda aprobado el informe por 20 votos a favor, 9 en contra. Hyväksytty äänin 20, 9 ei, tyhjiä ääniä. Kiitoksia kovasti yhteistyöstä. Äänestykset on saatu nyt pakettiin, mutta valiokunta kokouksemme jatkuu. Seuraavaksi kohta kahdeksan esityslistalla. Lausuntoluonnoksen käsittely, joka liittyy EUn Keski-Aasian strategian täytäntöönpanoon ja uudelleen tarkasteluun. Esittelijänä on Rova Görling. Odotetaanpa pari minuuttia. Bueno, pues vamos a comenzar, a, ah, bueno, a comenzar no, a continuar los trabajos de la, de la comisión. No niin, jatketaanpa valiokunnan töitä, kuten sanoin. No niin, pyydän teitä nyt aloittamaan, rauhoittumaan. Jos haluatte jatkaa keskusteluja, niin tehkää se salin ulkopuolella, pyydän. Seuraavaksi esityslistalla on siis EUn keskiasian strategian täytäntöönpano ja uudelleen tarkastelu, jossa valmistelijana on Julie Gerling. Ja hän saakin ensin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. And, um, I... Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää aivan aluksi sihteeristöä kaikesta työstä, jota se on tehnyt hyväkseni, kun olen laatinut tätä mietintöä. Myöskin varjoesittelijöitä jo etukäteen haluaisin kiittää. Tietenkin emme ole vielä tavanneet, mutta odotan hyvää yhteistyötä kanssanne. Eli te tulle Keski-Aasiaa, Kasastan, Turkmenistan, Uzbekistan, ja muut maat ovat tämän alueen maita. Näillä alueilla puhutaan Persiaa ja tämän historiallinen tausta on jotakin, mikä on hirvittävän tärkeää muistaa, sillä se muokkaa ihmisten asenteita ja tapoja, joita tässä tarkastelemme. AFET-valiokunta on laatimassa Euroopan unionin keskiaikaisena strategiasta ähm, raporttia ja me annamme lausunnon asiaan. Lausunnossa on hyvin rajattu tila, kuten kaikki tietävät. Jäsenten tarkistukset ovat hyvin tervetulleita. Me, meidän tulee laajentaa tiettyjä kysymyksiä, mutta koska Keski-Aasia muodostuu viidestä eri maasta, oli vaikeaa eri haasteita ja onnistumisia koota yhteen. Täällä tietenkin on yhtenäisiä asioita. Naisiin kohdistuva väkivalta ensinnäkin on valtava ongelma, ja huolimatta siitä, että kaikki viisi Keski-Aasian maata on allekirjoittanut YK yleissopimuksen naisen syrjinnän poistumisesta, 29 prosenttia naisista alueella on seksuaalisen tai muun väkivallan uhreja. Olen itse sitä mieltä, että meidän pitäisi ottaa naisten vastaisen väkivallan poistaminen prioriteettiasiaksi. Tiedän, että monet kollegat ovat hyvin huolestuneita naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Ihmiskauppa on yhä myöskin suuri huoli. Viisi näistä maista on tilanteesta, jossa naisten ihmiskauppa on kasvanut. Meidän pitäisi toimia vahvemmin, jotta voisimme suojella haavoittuvaisia ihmisiä ja haavoittuvainen kansanosa näissä viidessä maassa on hyvin suuri. Jos määrittelemme, että haavoittuvaiset ihmiset ovat niitä, jotka ovat köyhiä tai tilanteessa, jossa välittömästi ovat perheväkivallan uhan alla, tämä osuus ihmisistä on naisten keskuudessa erittäin suuri näissä valtioissa, joten todellakin haluaisin vedota syytteen virastoihin, jotta he toimisivat tehokkaammin tässä asiassa näissä maissa. Minä halusin käsitellä myöskin ongelmien lisäksi muutamia positiivisia puolia näissä maissa. Edistystä on saatu aikaan, mutta minä luonnollisesti ja monet muutkin täällä olemme sitä mieltä, että tämä kehitys ei ole lainkaan riittävää vielä. Kuitenkin haluamme tunnustaa sen, että työtä on tehty ja kehitystä on saatu aikaan. 58 prosenttia ähm, Keski-Aasian maatalousalan työntekijöistä on naisia ja naiset ovat hyvin tärkeässä roolissa maatalousalalla. Olisin kiinnostunut ähm, selvittämään, kuinka suuri osa maanviljelijöistä omistaa oman maansa ja selvittämään naisten roolia maataloussektorilla. Ja haluaisin myöskin mainita erityiskysymyksen, olen hiukan laajentanut tätä kantaa aivan hiljattain vielä Kirkistanissa miehet saattoivat siepata naisen, jonka halusivat äh, jonka kanssa halusivat mennä naimisiin ja pakottaa hänet naimisiin kanssa. Tämä ei ollut minkäänlainen rikos, vaan tapa. Tämä on hiukan erilainen tapa kuin meidän tapamme tarjota sormusta. Ihminen vain siepattiin ja tätä asiaa ei pidetty Kirgistanissa lainkaan rikollisena. Viime vuonna Lakia kuitenkin muutettiin ja morsiamen ryöstöstä tuli rikos. Aivan luonnollisesti tietenkin lakimuutos on äärimmäisen tärkeä asenteiden muuttamiseksi, mutta me tiedämme, että asenteet eivät muutu hetkessä. Eli vielä valtavan paljon töitä pitäisi tämän asian piirissä tehdä. Meidän pitäisi tunnustaa se, että lain muuttaminen on askel oikeaan suuntaan, mutta tämä on mielestäni sellainen ala, jossa me voisimme tarjota tukia Kirgistanissa toimiville ihmisille. Jos keskitämme panoksemme tähän mietinnössä, voisimme siis taata sen, että asiat muuttuvat nopeasti. Odotan mielenkiinnolla varjostelijoiden kanssa yhteistyötä ja tämän lausunnon työstämistä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti Girling tästä alustuksesta. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät eri ryhmistä. Ensin Gabriel EPPstä. Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais tout d'abord... Puheenjohtajat, kollegat, ensin haluaisin kiittää ja onnitella Rova Görlingiä erittäin hyvästä lausuntoluonnosta. Siellä on paljon tietoa. Siinä suhtaudut toisaalta myönteisesti ja rohkaisevasti ja joskus tällaista puuttuu suhteesta kolmasen maiden kanssa ja haluaisin tästä juuri erityisesti onnitella. Olen samaa mieltä prioriteeteista, joita esitellään väkivaltanaisia vastaan, tarve edistää oikeusvaltioperiaatteita, vähentää ihmiskauppaa, mahdollisuus voida osallistua talousen kasvun omalta osaltani lisäisin tähän vielä neljä asiaa naisten osallistuminen julkiseen elämään ja päätökseen, poliittinen sen päätöksentekoon. Tätä kaikkea pitää enemmän vielä rohkaista. Sitten toinen kysymys, taistelu sukupuoliperusteisia stereotypeita vastaan. Kolmas asia, korostaa sitä, että täytyy panna olemassa oleva välineitä täytäntöön, vä- käytäntöön ja sitten korostan sitä, että meidän täytyy jatkossakin käydä vuoropuhelua ja vaikka toteamme lukuja, jotka ovat huolestuttavia, viittaan tässä siinä tekstissä todetaan niin, että ollaan huolissaan siitä seikasta, että yksi kolmesta naista joutuu väkivallan kohta, kohteeksi. Muistuttaisin, että luvut ovat lähes samoja täällä Euroopassa, joten tässä emme mitään oppitunteja anna, vaan toteamme, että täytyy jatkaa vuoropuhelua, harjoittaa painostusta edelleenkin, koska se saattaa tuottaa tuloksia, joten nämä neljä äh, kysymystä tulivat minulle mieleen, kun luin tätä tekstiä ensimmäistä kertaa. Tulen tekemään näissä tarkistuksia. Mutta haluan vielä kiittää, onnitella esittelijä tästä lausunnosta, joka on todella oikean osuva. Muchas gracias, señora Gabriel. Kiitoksia. Seuraavaksi Areena ST-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin liittyä kiitoksiin edustaja Görlingille. Me olemme täällä naisten asian valiokunnassa ja on erittäin tärkeää, että me voisimme ottaa mukaan äm, oikeus kysymykset näiden viiden keskiasian maan suhteen, kun luemme YK raportin tai muita raportteja Havaitsemme, että hyvin paljon parannettavaa vielä on, mutta olemme myöskin havainneet, että asiat ovat muuttuneet parempaan päin. Minulla on 11 tarkistusta, joista neljä koskee johdanto-osaa ja loput konkreettista sisältöä. Mielestäni on hyvä muistuttaa siitä, että todellakin pitää saada konkreettisesti YK yleissopimus kaiken naisen syrjinnän poistumisesta toimeenpantua täysin ja pyydämme, että ulkosuhdehallinto tekisi sukupuolten tasa-arvon toimintasuunnitelman ja vetoaisi keski maihin, jotta kaiken tyyppinen syrjintä ja väkivalta, joka kohdistuu naisiin, poistettaisiin. Meidän pitää todellakin nyt päästä konkreettiseen työhön naisten vastaisen syrjinnän alalla. Kiitoksia. Muchas gracias, señora Verde. Kiitoksia. Seuraavaksi Alderyhmästä Pieder. Kiitos pu- puheenjohtaja. Minäkin kiitän Rova Görlin ja hänen tekemästään työstä tässä asiassa. On aina vaikeaa silloin, kun me työskentelemme muiden maiden kanssa, ja, jolloin on erilaiset kulttuurit ja erilaiset perinteet. Me yritämme tietenkin äh, meidän pitäisi samalla myös kunnioittaa näitä kulttuureja ja perinteitä, mutta, mutta täytyy muistaa ihmisten ihmisarvo ja ihmisarvon ja ihmisten käyttäytyminen. Meidän täytyy kuitenkin ottaa kantaa ja viedä meidän arvomme mukana, mukanamme silloin, kun me menemme näihin maihin. Silloin on kompromissi silloin, kun puhumme näistä asioista. Mutta meidän täytyy varmistaa, että naise, naisia suojellaan ja aivan erityisesti tämä koskee internetiä, internetiä ja kaikkia online-asioita, jotka pyörivät verkossa, erityisesti maaseudulla on tietenkin perimään liittyviä asioita, jotka, jotka, jos, joiden osalta täytyy varmistaa, että ää, tässä ää, ää, muistetaan kulttuurin ja perinteiden väliset törmä, yhteen törmäksi. Meidän täytyy huolehtia juridisesta suojasta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ää, ihmisillä on juridinen suoja. Onko mahdollista missä tästä saada avioero ja niin poispäin Toinen asia liittyy siihen, että tässä parlamentissa on oltu mukana aika paljon pakkotyövoiman äh, käytössä, erityisesti naisten ja lasten käytöstä puuvilla pelloilla, puuvillan korjuussa. Syy siihen että erityisesti, että naiset pakotetaan puuvilta pelloilla, kun miehet menevät Pakistaneen äh, ja poimivat puuvillaa siellä. Tämä on hyvin monimutkainen ja kokonaisvaltainen asia, mutta silloin kun me Kehittelemme strategioita eri puolilla maailmaa omassa työssämme kolmansissa maissa. Meidän täytyy varmistaa se, että me viemme omat arvomme mukana, mukanamme silloin, kun me lähdemme, lähdemme tukemaan näiden juridisten puolustussuojajärjestelmien rakentamista ja olen iloinen tästä yhteistyöstä. Muchas gracias, señora Berta. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole tähän mietintöön liittyen, kysyn, haluaako Rova Girling vielä kommentoida juuri kuulemien huomioita esimerkiksi varjoesittelijältä. Thank you very briefly. Um, I think we are all... Kiitos lyhyesti. Olemme tässä kaikki samalla aaltopituksilla. Olen todella tyytyväinen Marian ehdotuksiin siitä, että taisiin mukaan poliittinen päätöksenteko, yleensä julkinen elämä mukaan. Ja sitten myös tämä syrjinnänvastainen toiminta. Nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa ja varmasti saamme jotakin tästä aikaan. No, todellakin haluaisin tässä, kun tekstiä kehitetään, että saataisiin aikaan pari, kolme vahvaa kohtaa, jossa otettaisiin mukaan kaikkien ajatuksensa pääteemoissa, että saamme hyvän mahdollisuuden onnistua AFETissa. Tässä on mennyt mukaan tähän AFET-mietintöön. Meidän pitäisi siis välttää pitkää listaa monista eri asioista, vähän niin kuin joulukuusen koristeet, vaan keskitytäänkin vahvaan viestin. Ja nyt olen varma, kun kuuntelin tänään varjoesittelyä, että saamme yhteisymmärryksen aikaan juuri näistä kysymyksistä. Kiitos. Muchas gracias, señora Kirli. Kiitoksia. Kuten valiokunta kokouksemme alussa totesimme, teimme pienen muutoksen esityslistaan ja siirrymme nyt käsittelemään kohtaa 11, joka koskee parlamentin vuonna 2010 antamia sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia suosituksia ja niiden täytäntöpanoa. Tässä Björk on valmistelijana. Hän saakin nyt puheenvuoron. Fattar mig extremt kort för jag eh, tycker att vi har ett väldigt viktigt hearing här som, om, om trafficking. Som... Paljon kiitoksia. Minä puhun hyvin lyhyesti, sillä tiedän, että meillä on erittäin tärkeä kuuleminen, joka on alkamassa ihan hetken päästä. Varmastikin ymmärsitte, mitä tässä on, mistä tässä on kyse, ilon standardit ja se, että kansainvälisten kauppasopimusten pitää keskittyä enemmän tasa-arvon toteutumiseen. 42 tarkistusta sain ja näistä suurin osa on erittäin hienoja. Ne auttoivat analyysiä syventämään ja auttoivat äh, tuomaan esiin ajatuksen, että YK on keskeyttävän kehityksen agenda myös liittyy näihin kauppasopimuksiin. Meillä on ollut erittäin hienoa yhteistyötä. Kiittäisin kollegoja, jotka ovat esittäneet tarkistuksia tähän mennessä. Ja 19. 11. kello kolmeen asti voitte jättää tarkistuksia ja sitten keskustelemme niistä. Ja todellakin haluaisin kuulla varjoesittelijöiltä vielä enemmän. Kiitoksia. La palabra. Kiitoksia. Lygrit, EPPstä seuraavaksi. Oui, merci madame la présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tässä vaiheessa haluaisin vain muistuttaa kahdesta seikasta. Ensinnä EPPssä meille on tärkeää, että tämä lausunto ei ole nyt tilaisuus sille, että kyseenalaistettaisiin määritelmiä, ää, ob, tavoitteita, kauppapoliittisia tavoitteita sopimuksissa. Kun tätä, joskus kun tätä lukee, tämä voi näyttää siltä, että kun lähdetään liikkeelle ansaista kaupasta, niin se aiheuttaisi kaikista pahaa meidän yhteiskunnassamme, kun taas me taas uskomme EPPssä päinvastoin, että kauppapolitiikan edistäminen, joka on järkevää, dynaamista, myötä vaikuttaa siihen, että kasvua saadaan talouteen ja talous kehittyy suotuisasti maissamme. Toinen tekijä, muistutan siitä, että naisen asian valiokunta ei itse laatinut lausuntoa 2010 vuonna. Silloin pystymme jo ottamaan tähän kantaa. Sitten nyt on iso ongelma siinä, että ei voida saada käyttöön selkeää, täsmällistä tutkimusta, jossa on lukuja, faktoja siitä, miten tämänhetkinen kauppapolitiikka EU:ssa vaikuttaa naisten tilanteeseen. Tällaisen tarkistuksen tein ja sama pyrkii, pyr, saman pyrkii monet muutkin tarkistukset. Katsotaan lisää tutkimustietoa näistä kysymyksistä, mutta on tietysti muitakin tarkistuksia, joita on tehty samassa hengessä. Ja olen sitä iloinen. Mm, no, me tietenkin suhtaudumme tähän avoimesti ja haluamme toimia rakentavan yhteistyön hengessä, kun neuvottelemme esittelijän kanssa – ja laadimme näitä kompromissitarkistuksia, vaikkakaan EPP ei alun perin oikein halunnutkaan tällaista lausuntoa. Mutta tietysti me nyt osallistumme tähän kompromissin rakentamiseen ja yritämme sitten muotoilla tällaisia konkreettisia, täsmällisiä kokonaisuuksia, jotka vievät keskustelua eteenpäin, eikä, eikä toimita epärealistisesti tai liian ideologisesti. Kiitos. Muchas gracias, señora Legrip. Kiitos. Seuraavaksi Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. No, haluan tässä nyt kiittää Rova Björkiä. Hän antaa täällä lausuntoluonnoksellaan hyvän pohjan työn jatkolle kuitenkin tarkistuksien rikastuttavana. Joitakin asioita tässä jäi huomiota, koska FEM ei laatinut lausuntoa. Mutta tasa-arvokysymyksissä varmasti tässä noudatetaan juuri oikea henkeä, joten Le Gripin kommentti siitä, että tämä ei tulisi olla liian ideologinen, on aika hämmentävä. Esimerkiksi YK ja muut tahot ovat tutkineet riittävästi kauppasopimusten vaikutuksia. Ne ovat epätasapainoisia usein tai niissä ei ole velvoittavia välineitä ihmisoikeuksien noudattamiseen, kuten tasa-arvon Tämähän on yksi peruspilareita. Ja sitten ympäristönsuojelu. Nyt kun Pariisin COP21 kokous pian alkaa, niin tämä asia on entistä enemmän tapetilla. Vuonna 2010 menetettiin hyvä tilaisuus toimia ja nyt tilanne pitää korjata. Vaikka kauppasopimukset eivät itse sinällään olisi mm, pahasta, niin ilman velvoittavia lausekkeita niillä ei kuitenkaan saada parannettua niitä aloja, joilla naiset ovat laajasti työvoimana tai joilla naisin koituu kielteisiä vaikutuksia, kuten käsityöammateissa, maataloudessa, maan omistuksessa, naisten terveyskysymyksissä, koulutuksessa ja niin edelleen. Joten tällainen transversaali lauseke on tärkeä. Meidän ryhmämme tavoitteena on, että noudatetaan vuoden 2010 henkeä, eli että saadaan ihmisoikeus- ja ympäristölausekkeet velvoittaviksi, siis lausekkeet, joita EU:ssa kehitetään, saataisiin sitovasti mukaan kauppasopimuksiin, voidaan näin suojella eurooppalaisia arvoja, edistää niitä kauppasopimusten kautta. Eli ei katsottaisi pelkästään taloudellisia, talouden kannustamista tai elvyttämistä, vaan myös muita näkökohtia. Jätämme tarkistuksia jotka liittyvät näihin EUn ratifioimiin kauppasopimuksiin ja niihin, salvin lausekkeisiin ja niiden sitovuuteen. Pyrimme myös parantamaan konkreettisia näkökohtia, kuten terveyskysymyksiä, maanomistuskysymyksiä. Usein kauppasopimukset vaikuttavat konkreettisesti tällaisiin kysymyksiin. Niin näillä alueilla usein naiset ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. Ja toinen tarkistus pyrkii muistuttamaan siitä, että tämän transversaalisen lausekkeen täytäntöönpano sukupuolten tasa-arvosta on samankaltainen kuin meillä on jo muiden, monien muiden kolmansien maiden kanssa. Jotta tähän velvoittavuuteen päästään, on tärkeää analysoida vaikutusarvio, näiden sopimusten vaikutuksia sekä etukäteen että jälkikäteen, miten ne vaikuttavat yhteisöissä oleviin naisiin, usein alkuperäiskansojen naisilla on hyvin voimakas rooli yhteisössään. Ja todettiin, että Tästä ei ole vielä kylliksi tietoa, vaikka tutkimuksia onkin tehty. Eli analyysi on tehtävä johdonmukaisesti etukäteen ja jälkikäteen niin, että otetaan huomioon sukupuolikysymykset ja ympäristökysymykset. Tämä on tärkeää tiedon, tietotaidon osalta lainsäädännössämme. Samoin merkittävä lauseke koskee naisjärjestöjen osallistuvuutta. Järjestöt ovat usein päässeet eteenpäin ja tämä on vaikuttanut muihinkin aloihin, aloihin kuten mikroluottoihin. EIB on ottanut tämän käyttöönsä ja tätä sovelletaan ei pelkästään naisiin, vaan ylipäätään pk-yrityksiin. Ja sitten vielä lopuksi on valitettava, että komission lokakuun asiakirjassa ei ole vielä mukana tätä transversaalista lauseketta ja velvoitetta ottaa mukaan nämä tutkimukset ja mahdollinen sanktiomekanismi, jos velvoittavia lausakkeita ei noudateta. Kiitoksia Ajalla Sender. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, no, siellä taitaa olla. Forenza. Halusin kiittää lausunnon valmistelija Björkiä ja kaikkia niitä, jotka ovat jättäneet tarkistuksia. Itse vastaan mietinnöstä Intassa ja käytän täällä puheenvuoron korostaakseni, kuinka tärkeää on laatia lausunto tässä valiokunnassa. Itse pyrin menemään juuri tähän suuntaan, eli siihen, että sukupuolten tasa-arvon nimissä ja näkökulmasta. Meidän täytyy korostaa juuri näitä ihmisoikeuslausekkeita. Ne ovat keskeisiä. Tämä on keskeistä esimerkiksi siksi, että näin voidaan konkreettisesti saada aikaan ex post ja ex ante arviointeja ja tutkimuksia, joista puhuttiin aikaisemmin. Ja ihmisoikeus kertomuksessa tämä kaikki on hyvin tärkeää. Kiitän naisten oikeuksien valiokuntaa. Tutkimuksia on peräänkuulutettava. Ja tässä on tehtävä yhteistyötä, jotta ihmisoikeudet saataisiin entistä paremmin esille kansainvälisessä kaupassa sekä sukupuolikysymykset että ihmisoikeudet ylipäätään. Muchas gracias, señora. Kiitoksia. Jos nyt ei enää ole muita puheenvuoropyyntöjä, kysyn, haluaako Björk vielä ja sitten loppukommentin. Eh, Paljon kiitoksia varjoesittelijöille. Minä palaan asiaan ja esittelen kompromissitarkistusehdotukseni. Sain tässä erittäin hienoja ideoita niitä varten, jotka pitäisi saada mietintöön mukaan mielestäni on myöskin hyödyllistä, että Inta-esittelijä on kiinnostunut ottamaan mietintöönsä meidän ajatuksemme mukaan. Eli paljon kiitoksia varjoesittelijä. 19. marraskuuta meillä on kello kahdesta kolmeen kokous. Kiitos. Kiitos. Jos joku komissiosta haluaa käyttää puheenvuoron, niin lyhyesti voitte näin tehdä, mutta pian aloitamme kuulemistilaisuuden. Many thanks, Madam Chair. Uh, thanks for giving us the floor. Our puheenjohtaja. Me haluaisin vain kiittää valiokuntaa työstä, jota on tehty tässä asiassa. Tämä lausuntoluonnos tarkastelee kaikkia avainkysymyksiä kaupan ja sukupuolikysymysten välillä. Haluaisimme toistaa, että viime vuosina on paljon saatu aikaan näissä kysymyksissä. Vastumekansi on lisätty työoikeus oikeuksien mukaan on tämmöistä lainsäädäntöä perustettu ihmisoikeuksia, sukupuolisen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Öö, me haluamme keskustella teidän kanssanne ja ehkä puhua myös maista rajoituksista, mitä tulee vaikka tietojen todentamiseen ja miten kauppapolitiikka vaikuttaa sukupuolikysymyksiin ja puhua myös kauppasopimusten soveltuvuusalasta, mitkä sopivat tällaisiin yhteyksiin, mikä taas sopii johonkin muihinkin poliittisiin välineisiin, vaikka kehitysyhteistyöhön. Olemme tyytyväisiä eri tarkistuksista, joita on tehty. Monet niistä pyrkivät selventämään aihetta. Jotkut niistä tuntuvat pikemminkin sellaiselta, etteivät ne ota huomioon viimeistä kehitystä täällä. alalla. Ehkä näitä pitäisi hiukan vielä työstää ja haluaisin vielä sanoa, että komissio suhtautuu erittäin avoimesti keskustelun jo olemme käytettävissämme jatkossakin. Kiitos. Muchas gracias. Pues eh, finalizado este... Kiitoksia. Nyt päätämme tämän kohdan käsittelyn ja siirrymme kuulemistilaisuuteen. Annan tässä pienen hetken aikaa, jotta oikeat henkilöt voivat tulla tänne puhujakorokkeelle.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 Bueno, pues estamos eh, comienzo a este... No niin, nyt voimme aloittaa kuulemistilaisuutemme, joka koskee ihmiskaupan sukupuolinäkökohtia. Usein keskustelemme tästä aiheesta. Eilen tämä oli esillä täysistunnossa, kun puhuttiin Daphne-ohjelmasta ja naisiin kohdistuvan tai nuoriin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan kitkemisestä. Tämän kuulemistilaisuuden tavoitteena on jatkaa töitämme 36 2011-36 direktiivin täytäntöönpanoa. Tämä koskee väkivallan uhreja ja sukupuolinäkökulmaa. Siksi olemme täällä valiokunnassa ottanut tämän esiin mukana. Esittelijänä on Weser ja Libe-valiokunnasta lausunnon laati Björk. Joten yhdessä asiantuntijoidemme kanssa, heidän kokemuksensa kautta ja tietensä kautta varmasti suurelta osin voidaan lisätä tietoutta kaikkien niiden keskuudessa, jotka ovat mukana töissä. Ihmiskauppa ja tällainen sukupuolittunut väkivalta on valtava vitsaus. Ja kaikkien toimi, toimielinten, myös Euroopan unionin toimielinten, tulee sitoutua tällaisen ilmiön kitkemiseen. töitä voidaan tehdä eri rintamilla ja se, että täällä on erilaisia ihmisiä ja asiantuntijoita mukana, antaa meille kattavamman kuvan tilanteesta. En halua käyttää itse enää tänään, tämän enempää aikaa, vaan kuulemme ensin esittelijää sen valiokunnasta ja live-valiokunnan valmistelijaa, eli Bedria ja Björke, Ja sitten jatkamme. Ensin Bedr. Thank you very much, uh, Madam Chair. And... Paljon kiitoksia puheenjohtajia ja kiitokset minulta ja tiimini puolesta vierailemme, jotka ovat tänään puhumassa. Odotan mielenkiinnolla heidän puheenvuorojaan. Minä olen ollut toimeenpano Raaper raportin esittelijänä vuoden 2014 ihmiskaupan vastaisen raportin osalta. Tämä on ongelmallinen asia monissa maissa, myöskin minun maassani, ja olen tyytyväinen, että tartumme tähän valtavaan mahdollisuuteen, joka parlamentilla nyt on mm, tulla mukaan komission työhön ja toimeenpano kertomusta käsittelemään. Tämä tulee tapahtumaan jossakin vaiheessa ensi vuoden alussa. Äh, tämä ihmiskaupan vastainen työ on hyvin laaja. Se laajentaa määritelmältään aikaisempaa lainsäädännöllistä määritelmää. Meillä on mukana kolme avainkysymystä. Ihmiskauppaan äh, liittyy teko, tarkoitus ja keinot. Teko voi olla rekrytointia, kuljetusta. Äh, tapa voi olla painostava tai väkivaltaa tai hyötyjä ähm, tarjoava keino, jolla ihmiset saadaan mukaan. Ja syy voi olla moninainen, välillä taloudellinen syy, mutta muukin, esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö, pakotettu kerjääminen tai muut seikat, jotka ovat YK sopimuksessa myöskin määritelty. On tärkeää tietää, että oikeudellisia määritelmiä käytetään eri tavoin eri jäsenmaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin tasolla emme aina voi verrata samaa tilannetta ja tietoja, joita saadaan eri jäsenmaista. On erittäin tärkeää, että me tässä pysähdymme pohtimaan sitä, mistä emme puhu tässä mietinnössä. Ihmiskauppa on erillinen kysymys, joka liittyy nykyiseen pakolaiskriisiin ja ihmisten salakuljetukseen ja maahanmuuttoilmiön laajemminkin. Vaikka tiettyjä yhteyksiä on salakuljetettujen ihmisten ja ihmiskaupan välillä, koska he ovat haavoittuvaisempia, kyseessä ei ole sama asia. On määritelty kolme syytä suostumusrajat, ylittävyys esimerkiksi eroina näiden kahden välillä. ihmiskaupan uhrit eivät ole antaneet suostumustaan tai heidän alkuperäinen suostumuksensa on ähm, jonkinlaisen painostuksen myötä muuttunut merkityksettömäksi päinvastoin kuin ihmissalakuljetuksen osalta. Yleissopimuksen kappaleessa neljä todetaan, että ihmiskaupan kohdalla alkuperäinen suostumus ei merkitse mitään, jos painostusta on käytetty ihmiskauppa tarkoittaa sitä, että ihmistä hyödynnetään ja kontrolloidaan pitkän aikaa. Ihmiskauppa on myöskin mahdollisesti sisäistä. Se tapahtuu, kun ihminen siirretään paikasta toiseen joko maan sisällä tai rajat ylittävästi, kun taas ihmisen salakuljetus on aina rajat ylittävää. Ihmiskauppa on perusoikeusloukkaus ja loukkaus ihmisen perusoikeuksia vastaan. 59 prosenttia ihmiskaupan uhreista joutuu seksi kaupan uhriksi ja näistä 90 prosenttia on naisia. Huolimatta siitä, että prostituutio on tärkeä tekijä ihmiskaupassa, on yhä hyvin tärkeää tehdä ero näiden kahden ilmiön välille. Tämä mietintö ei ole foorumi, jolla voidaan keskustella eri tapoja, joilla voimme lähestyä prostituutioilmiötä. ilmiötä naiset ja ihmiset yleisesti, jotka joutuvat eh, seksikaupan uhreiksi ovat jo muun eh, rikollisuuden uhreja. Me nimenomaisesti keskitymme tässä mietinnössä ihmiskauppaan, emmekä pyri tekemään määritelmiä tai arviointia prostituutioon liittyen yleisesti ottaen. Sukupuoliulottuvuus ihmiskaupassa on kiistämätön, vaikka tämä hirvittävä rikos koskettaa naisia, miehiä, poikia ja tyttöjä. Tilastot selkeästi osoittavat, että suurin osa uhreista on naisia ja tyttöjä. Eurostatin tämän vuoden kertomuksen mukaan 80 prosenttia rekisteröidyistä uhreista vuosien 2010-2012 välillä oli naisia, ja vaikka teknisesti äm, he kuuluvat libe toimivallan alaan, on myöskin hyvä huomata se, että ne jäsenmaat, jotka pystyivät antamaan tarkempaa tietoa, totesivat, että 17 prosenttia näistä uhreista oli 12-17-vuotiaita ja 2 prosenttia oli 2-11-vuotiaita. Luonnollisesti tilastot eivät ole mikään tarkka kuva tilanteesta ja todennäköisesti suuria eroja rekisteröidyjen ihmiskaupan uhrien ja todellisen uhrimäärän välillä on meillä on äm, suuri ongelma ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa sekä naisten että miesten osalta. Tämä itsestään jo sanoo paljon poliisi toimista oikeuslaitoksesta ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat uhrien tunnistamiseen. Kuten aivan selvästi aikansa direktiivissä todetaan, naiset ja miehet tulevat ihmiskaupan uhreiksi eri syistä ja siksi tukitoimien pitäisi myöskin olla sukupuolispesifejä. Kun tarkastelemme toimeenpanoa Ähm, sukupuoli spesifillä tavalla huomaamme, että osa direktiivistä on ähm, suuremmaksi hyödyksi kuin ähm, loppuosa. Edustaja Viul Libe-valiokunnassa tarkastelee oikeudellisia ulottuvuuksia, mutta me naisten valiokunnassa tulemme keskittymään uhrien kohteluun ja suojeluun. Euroopan unionin ihmiskaupan vastainen direktiivi on yleisesti ottaen esimerkillinen osa lainsäädäntöä alalla, koska se on sukupuolispesifi ja monet osiot laissa viittaavat nimenomaan sukupuoliulottuvuuteen. Tästä huolimatta monet uhrit Euroopan unionissa joutuvat taistelemaan saadakseen reilun kohtelun ja oikeutta, kuten direktiivissä mainitaan. Esimerkiksi uhrien tunnustamisessa on ongelmia. Siitä huolimatta direktiivi vetoaa varhaisen tunnistamisen puolesta ja uhreille annettavan tukitoiminnan puolesta. Rahoitusta puuttuu ja nämä palvelut, jotka auttavat uhreja, ansaitsevatkin parempaa rahoitusta. Minä tulen tarkastelemaan, jos meillä on mahdollisuuksia kehittää lähestymistapaa tämän suhteen. Ja olisi myöskin mielenkiintoista kuulla äh, kotiin palauttamisesta ja pitkän aikavälin äh, tukitoiminnasta. Haluaisimme kuulla sekä hyviä että huonoja esimerkkejä käytänteistä, joita on käytetty. Paljon kiitoksia ja odotan mielenkiinnolla puheenvuorojanne. Muchas gracias, señora Verdera. Kiitoksia, Rova Viedä. Nyt edustaja Björk, esittelen, olkaa hyvä. Uh, try to be, be short as, uh, uh, Kiitoksia, yritän puhua lyhyesti, niin kuin Rova Viedä sanoi. Libe-valiokunta valiokunta käsittelee lain täytäntöönpanopuolta, ja kysymyksiä ja niin edelleen, joten hiukan eroa lähestymistavassa olen tehnyt tämän asian parissa työtä jo pitkään, jo ennen kuin tulin Euroopan parlamentin jäseneksi, ja olen sitä mieltä, että naisten liike on yksi tärkeimmistä toimijoista, jotka ovat tätä asiaa pitäneet esillä. Kiinnität huomiota sukupuolta puolen perustavan hyväksikäyttöön. olen tyytyväinen, että tässä johtavana valiokuntana on juuri näissä asian valiokunta. Silloin varmasti saadaan aikaan kaikkein mm, tehokkaammat parannukset aikaan. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tehdä enemmän työtä, mitä tulee suojeluun ja oikeuden saantiin, uhrien suojeluun, mutta mielestäni meidän meidän pitää pystyä vaikuttamaan erityyppisiin kauppamuotoihin. Meidän pitää tunnustaa, että kauppa, joka liittyy seksuaalisen hyväksikäyttöön, tarvitsee aivan erityistoimia. Eri tavalla pitää suhtautua sitten työperäiseen ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön. Tämä pitää selventää hyvin. Tämä on viesti parlamentille, komissio ja jäsenvaltiolle sitten sanoisin vielä, vaikkakin ei ehkä haluaisikaan puhua eri lähestymistavoista, kun on kyse prostituutiopolitiikasta. En usko kuitenkaan, että tätä voimme välttää. Ja mielestäni meidän täytyy tämä myöntää ja oppia tästä sikäli, että jos emme halua pelkästään suojella uhrien oikeuksia, vaan haluamme myös estää, ettei synny uusia uhreja, joita syntyy, niin silloin meidän täytyy pitää puhua myös prostituutiojärjestelmästä, mitkä ehdot siihen liittyvät, miten voimme toimia naisten rekrytointia prostituution piirin ja ihmiskauppaa. Tähän vaikutusta myös työvoimapolitiikka, kun puhutaan työvoima- työperäisestä hyväksikäytöstä. Meillä on hiukan erilaiset lähtökohdat näissä asioissa minulle ja Rova Biedellä, ja olen varma, että löydämme keinon sovittaa kantoja yhteen ja odotan mielenkiinnolla tämän päivän puheenvuoroja. Kiitoksia. Muchas gracias, señora Björk. Kiitoksia, rouva Björk. Nyt sitten kutsuvieraiden puheenvuoroihin. Ja jotta aika riittää, niin ensimmäisessä paneelissa voitte käyttää 10 minuuttia per puheenvuoro. Ensin puheenvuoron saa Jonas Henriksson, joka on Tukholman valvontajaostosta rikosylikonstaapeli. Hän on työ, tehnyt töitä ihmiskaupan torjumiseksi, prostituution torjumiseksi ja nyt hän on koko päiväisesti mukana juuri prostituution torjumisessa ja tällaisessa ihmiskaupanomaisessa työryhmässä. Hän varmasti kertoo meille arvokasta tietoa työmme kannalta. Kiitoksia kovasti, että tulitte mukaan tähän kuulemistilaisuuteen. Olkaa hyvä. Kiitoksia siitä, että sain tulla tänne. Minähän olen tehnyt tässä asiassa kenttätyötä Ja me pyrimme auttamaan kuitenkin nuoria pääsemään eroon prostituutiosta paisuuksien mukaan. Ihmiskauppa ja prostituutio liittyvät yhteen ja ovat osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Minulle ei tässä paljon aikaa. Näin ollen kerron teille erästä tapauksesta, minkälainen maailmamme on. Ja me kerromme sitten kerron myös, mitä me teemme ja annamme myös jotakin argumentteja, millä tavalla äh, millä tavalla sitten myös Ruotsin lainsäädäntöön suhtaudutaan. Ensinnäkin aivan lyhyesti. On tärkeää puhua Ruotsin lainsäädännöstä täällä. Meillä on ihmiskauppaa, sutenööritoimintaa ja vakavaa. Sutenöörit ovat se, jotka pyörittävät äh, äh, prostituutiorenkaita. Sitten meillä on rikoksia, jotka kohdistuvat äh, seksiin. On siis välittäjät ja ihmiset, välittäjät ja ostajat ja ja ihmisiä, joita voidaan tuomita vankilaan äh, äh, sekaantumista alle 15-vuotiaisiin lapsiin. Meillä on myös Ruotsissa oma äh, välityslainsäädäntö, joka on minun yksi työkaluni, jossa käytetään, puhutaan ihmisten väärinkäytö. Niin kuka tahansa, joka auttaa tai, tai hankkii seksiä on, syyllistyy rikokseen, ja tämä on hyvin tärkeää meidän kannalta. On hyvin vaikeaa saada ihmisiä tuomittua ihmiskaupasta, mutta jos käytetään tällä tavalla, jos joku tulee Ruotsiin ja ää, tietävät, mitä aikovat siellä tehdä, niin sutenöörit, heitä ei syytetä ihmiskaupasta, vaan heitä syytetään sutenööritoiminnasta. Ja on kuitenkin kysymys siitä, että seksin nosto on rikos ja periaatteessa ajatus on se, että henkilö, joka myy seksiä, se häntä ei tuomita tai syytetä mihin, mutta jos joku ostaa seksiä, niin häntä syytetään. Tämä on se idea. He ovat ne, jos ostat seksiä, olet rikollinen. Jos autat ostamaan seksiä, olet rikollinen. Jos käytät, voit käyttää siellä rahaa, alkoholia, jotain verotuspalveluja tai mitä tahansa. Ja sinun, sinä voit olla yhtä hyvin nainenkin. Tämä on seksuaalisesti neutraali ja siitä tulee 50 päivän sakkoa tai sitten enintään vuosi vankeutta. Mutta, ja sakon määrä riippuu siitä, kuinka paljon rahaa oli kyseessä. Yksi argumentti on se, jonka usein kuulemme, että jos, jos, jos lainsäädäntöä käytetään niin kuin meillä Ruotsin mallissa on, niin siinä prostituutio menee maan alle – mutta tämähän on järjestänyt, järjestäytynyttä toimistaa, se on järjestäytynyttä rikollisuutta, siinä on paljon rah- isosta rahasta kysymys, ja he tarvitsevat ostajia, ja siksi eh, tämä järjestetään myös internetissä. Se, mitä me teemme, on se, että me toimimme samalla tavalla kuin ostajat. Ihmiset, jotka etsivät prostituutiomahdollisuuksia, he eh, katsovat internetin ilmoituksia ja mainoksia. Me seuraamme eh, indikaatioita ihmiskaupasta, ja onko naisia, jotka saattavat olla alaikäisiä. Tämä on meidän, reaali- tämä on meidän todellisuutemme. Me katsomme, katsomme näitä ilmoituksia, jossa on hinnastot 30 minuuttia. Sitten on sitten on puhelinnumeroita käytettävissä. Tämä ei ole sen kummallisempaa soittaa, vaan numeroa. Silloin saa yhteyden tähän ää, tyttöön, joka myy käytännössä prostituutiota. Ja, ja tätä minä usein teen itsekin. Minä soitan heille, että sopin tapaamisesta. Ja sitten tyttö lähettää minulle osoitteen, josta löydän hänet. Ja sitten minä menen sinne kollegojen kanssa. Me menemme tähän kyseiseen osoitteeseen, kerron, että olen paikalla, ja sitten hän opastaa minut oikeaan asuntoon. En tietenkään voi mennä pidemmälle, koska olen poliisi, mutta ajatus on se, että me lokalisoimme osoitteen. Silloin me voimme yhdistää ihmiset tähän osoitteeseen. Siellä on, eh, siellä on sutenööriä, seksinostajia ja, ja eh, myyjiä ja, ja ihmiskauppiaita. No, milloin on tässä rahaa? Sitten keksii joku tekosyy ja päästäkseni sieltä pois. Ja sen jälkeen me vetäydymme järjestämme valvonnan sinne asunnon lähelle ja kaikki, jotka menevät asuntoon, ovat, e, e, heitä epäillään välityksestä tai hankinnasta. Ja sitten joku mies tulee mukaan sinne. Me varmistamme, että kyseinen henkilö menee sinne asuntoon, jota me seuraamme, tarkkailemme. Joskus siellä puhutaan hinnoista ja neuvotellaan. Me kuulemme, se, kuulemme myös seks, seksin in action. Ja sitten kun hän tulee pois sitten asunnosta, me pidätämme hänet, takavarikoimme hänen kännykänsä, kännykänsä, joka on tärkeä todiste. Se on suoraviivasta toimintaa, otamme valokuvia tekstiviesteistä, ja internethauista. Tämä on kaikki saman tarpeellista näyttöä siihen, että, että tämä henkilö on käyttänyt internetiä ostaakseen seksiä. Tämä on tärkeä osa meidän toimintaamme. Ja sitten äh, periaatteessa häntä kuulustellaan paikan päällä. Useimmat myöntävät, että mitä voit olla tekemässä, koska he ovat hämmästyneitä, että, että tämä, he eivät kuitenkaan halua mennä tuomioistuimeen. He tunnustavat saman tien ja sitten he joutuvat maksamaan sakon, koska muuten he joutuvat äh, oikeuteen. Me, me puhumme myös näille tytöille, tämän lainsäädännön avulla meillä on suora pääsy näiden tyttöjen pakeille, jotka, jotka ovat usein kuitenkin järjestäytyneen rikollisuuden ihmiskaupan uhreja. Ja me pystymme puhumaan näille, he, eivät, he ovat hyvin avoimia meille, he antavat meille tarvitaan tiedot, he eivät ole rikollisia, ja näin ollen me pystymme auttamaan heitä, joita he mahdollisesti tarvitsevat sosiaalijärjestelmän puitteissa. Meillä on aina sosiaalityöntekijä mukana ja sosiaalityöntekijä keskittyy tietenkin motivoimaan tyttöjä irtaantumaan prostituutiossa ja sosiaalityöntekijät auttavat näitä tyttöjä ja joskus me onnistumme siinä ja ehkä sit, jos epäonnistumme kaksi vuotta myöhemmin saattaa olla, sama tyttö saattaa olla paremmassa tai huonommassa ajamassa. Ja niin ikään me puhumme myös näille miehille – ja kerromme, että he itse asiassa rahoittavat järjestäytynyttä rikollisuutta ja monet miehet ovat myös kiinnostuneita asian hoitumisesta. Ja kritiikki on siinä, että jos tehdään lainsäädäntöä, tehdään lainsäädäntöä liian paljon silmänä maan alle, mutta itse asiassa tämähän, tämä lainsäädäntö kuitenkin helpottaa meidän työtämme. Me pystymme puuttumaan väkivaltaan naisia vastaan Meillä on, me olemme kuunnelleet, kuulleet 200 naista, ja nämä, tämä ovat osoittaneet, että tilanne ei ole huonontunut Ruotsissa, vaan pikemminkin nyt valta on itse tytöillä ja ostajat ovat pelokkaampia ostamaan seksiä ja tämä on tietenkin meitä auttava takia. Meillä on tällainen juridinen puitteisto, joka ei suinkaan auta järjestäytynyttä rikollisuutta. Se saa, tämän lainsäädännön avulla saadaan ihmisiä pois tästä prostituutiosta. Me saamme enemmän tietoa tapauksista suoraan näiltä naisilta. Me saa tietoa heidän taustoistaan ja usein he ottavat yhteyttä jopa meihin suoraan. Ja näin ollen meillä on yhteyksiä näihin kyseisiin naisiin ja tyttöihin. Ja sitten jos tätä lainsäädäntöä käytetään, Täytyy olla tietysti myös puhelinkuunteluluvat ja niin poispäin. Mutta siihen tarvitaan muutama poliisi, jotka työskentelevät tällä näissä tehtävistä. Ja sitten muutamat, jotka pidättävät ihmisiä. Sitten kun tämä tapahtuu, niin näiden prosessien myötä voidaan tehdä, saada muutoksia aikaan. Ja lainsäädäntö on vaikuttanut myönteisesti Ruotsin yhteiskuntaan seksin välittäjät ovat poliisin seurannassa. Meidän näkemyksemme mukaan Tämä lainsäädäntö suojelee naisia, me pystymme puhumaan näille naisille. Ja viesti, äh, viesti on äh, oikea. Ja äh, markkinat ovat vahingoittuneet tämän lainsäädännön myötä. Se on oikeastaan koko villakoiran ydin tässä. Me, se, me aiomme murskata nämä markkinat. Ja tämän tyyppinen lainsäädäntö vaikuttaa samalla tavalla muuallakin. ja hinnat ovat nousseet ja ostajat pelkäävät yhteiskunnassa. Ihmiset ovat yhtä enemmän tietoisia tästä ongelmasta. Ihmiset tajuavat, että eivät, ei tämä on pelkästään, ei tämä ole kysymys siitä, että iloiset tytöt tulevat antamaan tarjoamaan seksiä, vaan on kysymys ihmiskaupasta. Ja suuri enemmistö naisista on vailla vaihtoehtoa. Niinpä luulenpä, että minun aikani on nyt päättynyt. Halusin vain sanoa, että tärkeimmät asiat ovat meidän, kanssa. minun päivittäisessä työssäni ovat, että me kriminalisoimme seksinostajien ja e-, emme suinkaan kriminalisoi näitä tyttöjä. Tytöt tarvitsevat tukea, sosiaalijärjestelmän tukea ja apua. Ei, tähän ei riitä pelkkä lainsäädäntö, vaan lainsäädäntöä täytyy panna täytäntöön niillä resursseilla, joita meillä on ja tässä tehdään työtä 24-7. Kiitoksia. Muchas gracias, señor Eriksson. Kiitoksia kovasti, herra Henriksson. Todella tästä välittyy se, että teette työtä kentällä. Ja todella työstätte tähän liittyviä aiheita. Se varmasti vaikuttaa myönteisesti siihen, että monet naiset pääsevät näistä erittäin haitallisista tilanteista ulos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rachel Moran, kirjailija ja Space International-järjestön jäsen. Hän on myös kirjoittanut kirjan joka kertoo kokemuksista prostituutiossa. Hän on tehnyt töitä naisten kanssa, joita on hyväksi käytetty prostituutiossa ja avaa tätä maailmaa tätä kautta. Kiitoksia kovasti siitä, että olette täällä paikalla. Saatte nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. No, no. Okay, thank you. The first thing I'll need to do is um, correct. Kiitos. Ensin korjaan hieman sitä, miten kirjan on käännetty. My Journey to Prostitution on oikea otsikko. Silloin kun ymmärsin kauan sitten, että prostituutio ei ole työtä, vaan maksullista hyväksikäyttöä. Tätä olen toistanut vuosikausia. Olen lukenut asiasta kymmenisen vuotta, kirjoittanut vuoden, editoinut ajatuksiani ja viisi vuotta olen tämän Space Internationalin kautta tehnyt naisten kanssa yhteistyötä tällä alalla. Prostituutio on ollut elämäni osana muodossa tai toisessa 25 vuotta ja uskon voivani sanoa ja minulla on velvoite sanoa, että missään ei voi väittää, että ihmiskauppa olisi erillinen osa prostituutiota tai erillään siitä. Prostituutio voi olla maan sisäistä tai ulkomaista, mutta tämä kaikki kuitenkin on ihmiskaupan lopullinen piste. Tiedän naisia, joita on kaupattu. Ajattelen tässä erityisesti yhtä naista. Hän on, hän on Irlannista, kuten minä, ja hänen kokemuksensa ovat omanlaisia, mutta näin erilaista pakottamista tuossa maailmassa. Tiedän, että tämä nainen revittiin hiuksistaan pakettiautoon Lontoossa. Hänet vietiin heräsen kotiin, hänen passinsa takavarikoitiin ja häntä käytettiin vuosien ajan. Tämä on kuva, jonka saamme prostituutiosta elokuvissa. Ja kun ajattelemme prostituutiota, ajattelemme juuri tätä, mutta kokemuksesta ja omista kokemuksistani tiedän ja kaiken sen, mitä olen nähnyt seitsemän vuoden aikana, jolloin itse olin mukana toiminnassa, niin tiedän, että pakottaminen, pakko on merkittävässä roolissa. Ei ole naista, joka tyytyväisen, mielin ja luottavaisesti olisin mukana prostituutiossa tilanteessa, jossa minkäänlaista pakottamista ei olisi tapahtunut. Tässä on ymmärrettävä se, että jos näkisimme koko maailman yhdellä kertaa, emmekä tuijottaisi vain oman napaamme, niin kuin monet meistä tekevät, niin johtaisi siihen, että mukana on todella paljon maailman eteläisestä osista tulevia tuumaihaisia köyhiä naisia. Irlannissa, jossa valtaosa väestöstä on valkoista, niin näemme, että prostituutiossa olevat naiset tai tytöt, itse aloitin 15-vuotiaana, prostituutioon. Monet lähtevät mukaan 5, 6, 17-vuotiaana. Niin kaikki tulevat tietynlaisista taustoista. Emmekä voi ajatella, että, se, että prostituutio tapahtuu tietyllä tavalla ja vain 10-15 prosenttia liittyy jollakin tavalla ihmiskauppaan ja muut sitten toimivat vapaasta tahdostaan tyytyväisenä, eikä tähän tarvitse puuttua. Näin prostituoituna paljon asioita ja valinnasta ei useinkaan voi puhua. Ei ole konkreettisia vaihtoehtoja. Olen lopen kyllästynyt mennessäni eri paikkoihin ja kuulemaan, että prostituutio ja ihmiskauppa ovat kaksi eri asiaa. Jos me puhumme prostituutiosta, meidän on katsottava totuutta silmiin. Siinä käytetään usein naisen tai tytön kehoa hyväksi, lähestulkoon aina miesten toimesta. järjestössä puhumme sukupuolinäkökohdista, jotka ihmiskaupan ja prostituutioon liittyy, on korkea aika alkaa tehdä näin. On hienoa, että rikos ylikonstapeli Henriksson on täällä mukana. Ruotsin poliisivoimat tekevät tässä asiassa maailman parasta työtä. On katsottava tarkkaan, mitä Ruotsissa tehdään aikaa. Minulla ei ole paljoakaan, enkä halua viedä kysymys- ja vastaussession aikaa, mutta puhun vielä muutamalla sanalla ratkaisusta, niin kutsutusta ratkaisusta, jotka ovat usein esillä poliittisissa piireissä. Uudessa Seelannissa esimerkiksi on siirrytty uudenlaisen dekriminalisaation malliin. Hyvänä päivänä Pitäisin sitä jopa huvittavana. Se on aika, kuitenkin aika vinoutunut malli. Tässä viittaa myös Saksan, alkomainen ja Itävallan malleihin. Uusseelantilaiset nuoret prostituoidut puhuvat aivan samaa kieltä kuin juuri mainitsemaan niin maiden naiset. Jos yhdessä maassa tästä tehdään rikos toisessa taas ei. Tilanne on hyvin ristiriitainen. Pari päivää sitten juttelin nuoren naisen kanssa, joka oli uudesta Seelannista. Hän ei enää ole mukana prostituutiossa, onneksi. Mutta aina kun keskustelen uusselantilaisten naisten kanssa, niin he ovat aina ihmeissään siitä, että kun kerron heille, että Yhdysvalloissa ja läntisessä Euroopassa poliittiset vastustajat pitävät heitä lainsäädännöllisenä esimerkkinä. Heistä tämä on todella kummallista tai ihmeellistä. Annan teille nyt esimerkin siitä, miten järjestelmä toimii kentällä. Ei ole väliä, puhutaanko legalisoinnista tai dekriminalisoinnista. On aivan sama, millä termein sutenöreistä puhutaan. He toimivat joka tapauksessa. No, tässä on oikeastaan kaikki se, mitä halusin sanoa. Kuitenkin tilanne on kaikkialla sama. Tämä sairas seksikauppa ei näytä loppuvan koskaan. Tämä on järkyttävää. Ja kuulin nuorelta naiselta bordelista, jossa hän oli työskennellyt hän sanoi, että siellä ei käytetä edes lakanoita. Sängyt vain pyyhitään. Talossa on 40 naista. Jokainen nainen hoitaa 10-12 miestä vuorokauden aikana ja mitään mahdollisuutta pyykinpesuun ei ole, joten siellä käytetään vain erikoisia patjoja, jotka sitten puhdistetaan pyyhkimällä. Ehkäpä jos ihmiset eivät ymmärrä kaikkia hirvittäviä puolia, joita prostituutioon liittyy, he ehkä kiinnittävät huomiota väärin asioihin, ihmettelevät miksi puhutaan lakanoista, mutta itse tarkoitan sitä, tässä on katsottava tekijöiden dekriminalisaatiota ja todella naisten roolia. Se, mitä nyt tapahtuu, on niin epäinhimillistä, että tätä on enää vaikea kuvitella. monissa YK-elimissä, Amnesty Internationalissa ja Human Rights Watchissa on nyt viitattu täydelliseen malliin Uudessa Seelannissa. Mutta ottaisin vielä esiin muutaman asian. Onko täällä sellaisia henkilöitä, jotka tukevat jatkuvasti Amnestyä? Jos täällä olisi, kysyisin, miksi brittisuutenööri Fox ja hänen esittämänsä kommentit eivät näy oikealla tavalla politiikassa. Amnesty, Amnesty on ottanut tämän asian esiin Irlannissa vuonna 2014. Ja lisäksi, miksi kansainvälinen tämän alan verkosto, GIL, toimi ihmiskaupassa Meksikossa. Tähän ei puututtu. No täällä kun puhun ihmiskaupasta, minun täytyy puhua myös sutenöreistä prostituutiopolitiikasta. Tämä on suurin ihmisoikeuksiin liittyvä skandaali meidän aikanamme. Kiitoksia, että kuuntelitte. Eh, eh. Kiitoksia, Rova Moran, näistä samastamme tiedoistanne ja myös kuitenkin kysymyksiä, joita täälläkin usein valiokunnassa ja parlamentissa käsitellään, haluaisin sanoa. Tässä puhun ehkä enemmän henkilökohtaisesti kuin valiokunnan puheenjohtajana, että jaan täysin teidän mielipiteenne sitä, että pitäisi edustaa prostitu- prostituutiota ihmiskaupasta. Ja jotta voitaisiin toimia hiukan interaktiivisemmin, nyt annan varjoesittelylle puheenvuoron monesta aiheesta. Ensin Rova Koratsa, EPP. Mikrofoni. The Oui. Eh, eh, ah. thank you. You're right. Yeah, thank you. Sorry. I, I just wanted... Halusin vain sanoa, että minua kosketti suuresti näiden hyväksi käytettyjen naisten tilanne ja kauhut, joita prostituution liittyen juuri toitte esiin. Ja olin tyytyväinen, että toitte esiin nimenomaan sen, että monet uhreista ovat lapsia, tyttöjä, he ovat kaikkein haavoittuvaisimpia ja heidän määränsä nousee ja jokaisen taustalla on hirvittävä tarina. Ja myöskin, että toitte esiin sen, ettei naisilla ole vaihtoehtoja ja kyseessä on epätoivo ja köyhyys. Tämä Ruotsin lainsäädäntö taas, kuten kuvailtiin, ainakin jonkin verran tulosta on tuottanut ja on tehokas – jos sallitte, minä puhuisin hiukan ilmeisestä yhteydestä, joka on ihmiskaupan ja maahanmuuttoilmiön välillä. Minä olen Lampedusan saarella ähm, valtuuskunnatta vierailulla ja keskustelin uskomattoman naisjärjestön edustajien kanssa. He ovat joka päivä siellä rannoilla, kun ihmisiä saapuu ja he pyrkivät tunnistamaan naiset, jotka ovat hyväksikäytön uhreja he toimivat täysin vapaaehtoisesti. Minä keskustelin maahanmuuttoorganisaatioiden edustajien kanssa ja sanoivat, että Lampedusalla on nimenomaan ohjelma, jonka tarkoitus on tunnistaa esimerkiksi Nigeriasta tuotavat hyväksi käytön ihmiskaupan uhrit ja myöskin äm, ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori järjesti erittäin hienon seminaarin aiheesta. Mutta kysymys todellakin on se, kuinka rankaisemattomuuden kulttuuri puretaan, kuinka puutumme ilmiön juuriin, sillä toimijat tuntevat kyllä salakuljettajat, tuntevat rikolliset, tuntevat ihmiset jopa nimeltä. Sitten heidät viedään tuomioistuimen eteen Sisiliassa, mutta todisteita ei ole, sillä kuvat, joita tarjotaan, eivät ole tuomioistuminen riittäviä todisteita esimerkiksi. Ja tämä on erittäin turhauttava. Tiedetään, että vaikka lennokkeja ja muita välineitä on, mutta niitä todisteita ei voida käyttää tuomioistuimissa. Tämä on luonnollisesti eurooppalainen kysymys, joka tarvitsee eurooppalaisen vastauksen. Meidän pitää Eurojust ja Europolia vahvistaa, meidän täytyy tulla mm, syvällisempää työtä. Ja minun kysymykseni mm, Ruotsin poliisin edustajalle on se, kuinka tiedon vaihto jäsenmaiden välillä – myöskin kauttakulkumaiden välillä. Tämähän ei ole itsestään selvää yhteistyötä. Ähm, onko sitä tarpeeksi? Jaetaanko tietoa tarpeeksi jäsenmaiden välillä? Minä olen tyytyväinen tämän evp varjoesittelijä näissä kysymyksissä, mutta haluaisin tietää, kuinka voimme ähm, luottaa siihen, että jäsenmaat jakavat tarvittavaa tietoa ja sitten myöskin se, kuinka me löytäisimme oikeudellisen ratkaisun niin, että rikolliset saadaan tuomittua. Ja sitten kuinka voimme näitä rahoja seurata. Tiedämme, että järjestäytynyt rikollisuus tuottaa valtavia miljardien eurojen tuottoja. Kuinka me voisimme näitä tuottoja seurata ja käyttää tätä rahallista välinettä ähm, rangaistamattomuuden päättämiseksi ja rikollisten vastuuseen tuomiseksi. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitoksia. Kiitän puhujamme. On hienoa, että keskustelemme tästä, mitä minun tulee. Emme voi puhua aiheesta liikaa ja on hienoa, että on jälleen tilaisuus puhua ihmiskaupasta ja puhua suorempaan siitä, miten tämä vaikuttaa naisiin. Tämä todellakin on sukupuolikysymys, eikä se aina välity. Me kyllä tiedämme tämä, me puhumme tästä näillä termeillä, mutta yleisesti ulkopuolella tätä ei nähdä ihan näin aina. Ja mielestäni Euroopassa, vaikka ehkäkään Ruotsissa, missä asenteet muuttuvat, mutta muualla Euroopassa prostituutiota ei nähdä vain sellaisena asiana, joka on aina ollut olemassa, vaan se nähdään lähes niin kuin se on se oikeutus olla, ja sitä käsitellään joskus vähän niin kuin vitsinä järkyttävää. On todella tärkeää, että me parlamentin jäseninä ja koska meillä on jonkinlaista paino arvoa tai vaikutusvaltaa, niin meidän pitääkin alkaa tästä puhua. Ja niin kuin Rachel sanoi, puhui tästä ihmiskaupasta. Tämä linkki ei välttämättä tule ymmärretyksi suunnilleen parissa. Ja minä itse edustan Lontoon aluetta, joka on tällainen selvä kohde kaupunki. Ja missä tahansa olemmekin, niin ja erityisesti jos tullaan paikoista, missä ihmiskauppa on ajankohtainen kysymys ja meidän pitää kampanjoida asiasta. Mielestäni meillä on valtaisa vastuu ihmiskaupasta ja prostituutiosta ja koko asiaan liittyvästä sukupuoliulottuvuudesta. Meidän pitää muskata näitä olemassa olevia myyttejä, enkä usko, että Amnesty tässä on mitenkään autunut. Oli kiinnostavaa kuulla, mistä lähtee tällainen peräisin. Oli kiinnostavaa kuulla, itse kyllä sitä jo epäilinkin, koska Amnesty hän on järjestö, jolla, joka on nauttinut suuresta kunnioituksesta. Ihmiset ovat kuunnelleet sitä ja sitten tämä asia on luonut todellakin ongelmia. Mielestäni meidän pitää meidän pitäisi edistää niin paljon kuin vaan mahdollista tällaista Ruotsin mallia. Ja tietysti Parlamentti on sitä laatinut päätöslauselman. Mehän olemme parlamentissa jo sitoutuneet tähän politiikkaan. Ja ne, jotka asian parissa tekevät paljon työtä, meidän pitää sitkästi jatkaa kampanjointia ja minä toivoisinkin, että jossain vaiheessa pystyisimme viemään asiaa hiukan pidemmälle. En ole varma, onnistuuko, saammeko sitä Euroopan parlamentista käsin täytäntöönpanossa kaikkialla Euroopassa, mutta ainakin voimme saada tämän ajat neuvottelumallin hyväksytymmäksi ja sitten otetaan, liitetään tämä tähän ihmiskauppatyöhön. Ja pitää puhua myös siitä, että vähennetään kysyntää, niinhän me tietysti teemmekin. Ja tämä on yksi avainkeinoja toimia. Vain lain, tämä on ainoa, Ruotsin lainsäädäntö on ainoa malli, joka äh, tekee prostituution ostamisen rikolliseksi Toivottavasti parlamentti pystyy vielä enemmän vaikuttamaan tähän, koska meillä on asiasta vahvat kannat. Olen myös sitä mieltä, että meidän pitää jollain tavalla liittää tämä tämäkseen maahanmuuttotilanteeseen. Ehkä tiedättekin, tulen olemaan esittelijänä valiokunnassa tästä aiheesta. Kyseessä on valiokunta-aloitteinen mietintö. Tämä on vain yksi lisäulottuvuus, sillä kun niin suuria ihmisryhmiä liikkuu, silloin tapahtuu juuri tämän tyyppisiä asioita, väkivaltaa, hyväksikäyttöä naisia kohtaan. Ja se on relevantti kysymys, jota juuri nyt pitääkin tarkastella ja ehkä tämä konteksti mahdollistaa sen, että voidaan käsitellä myös näitä muita kysymyksiä, jotka meidän pitää ottaa tässä yhteydessä esille ja yrittää muuttaa tätä kautta kansallisia asenteita. Meillä on siis paljonkin työtä. Kiitän puhujamme todella lämpimästi. mehän emme ole koskaan unohtaneet tätä aihetta tässä valiokunnassa, mutta toivottavasti saamme nyt lisää mm, vahvistusta tälle toiminnallemme tätä kautta. Kiitoksia. En tiedä, haluavatko Henriksson ja Moran esittää tässä huomioita, kommentteja. Ah, Bitter, pyydän anteeksi haluatte käyttää puheenvuoron? Before we go to the response from us. Paljon kiitoksia. Ennen kuin mennään vastauksiin puhujiemme osalta, minulla olisi muutama kysymys. Aivan selkeästikin yhteys prostituution, enhän nyt tätä kiellä, mutta kun puhumme ihmiskaupasta, kuten totesitte, ellei prostituutiota olisi olemassa, ihmiskauppaa seksuaalista syistä ei olisi olemassa, mutta prostituutio on vain osa ihmiskauppa-ilmiötä. Minä en halunnut aloittaa ähm, tekemällä minkälaisia moraalisia toteamuksia prostituution suhteen. Tämä koko painostuskysymys ja kysymys siitä, mille prostituutio perustuu, on toinen asia. Tähän liittyy kokonaan toinen näkökulma. Minä olin erässä seminaarissa jonka järjesti Lontoossa prostituoitujen järjestön edustaja. Ja heillä oli aivan toisen tyyppinen viesti, että prostituutio on helppoa ja mukavaa, mutta aivan selkeästikään tämä ei ole kyllä mikään todellinen totuus. En ole koskaan törmännyt 15-vuotiaan tyttöön, joka on siis tämän hieno uravaihtoehto. Mutta salkutuskysymys on tämän lisäksi vielä toinen asia. Haluaisin Ruotsiin liittyen sanoa jotakin. Aivan selkeästi Ruotsissa tämä toimii sillä kokonaan yhteiskunnan va- asenteet siitä, minkälainen käytös on hyväksyttävää miesten ja sen välillä. Ja se, onko hyväksyttävää ostaa toisen ihmisen vartalokäyttö on muuttunut. Mutta meillä on kysymys liittyen oikeuslaitokseen. Mehän tässä puhumme rangaist- Kun keskustelette näiden naisten kanssa, pystyvätkö he toteamaan, että he ovat ihmiskaupan uhreja, sillä koko kysymys on ihmiskaupassa on se, että naisia kontrolloidaan. Ja jos näin on, todennäköisesti heidän elämänsä muuttuu vielä vaikeammaksi, kun poliisi poistuu paikalta. Ja uskotteko, että tämä toiminta todellakin vähentää ihmiskauppaa, joka suuntautuu Suomeen, äh, anteeksi, Ruotsiin, vai äh, meneekö tämä sama kauppa sitten johonkin muuhun maahan. Ja sitten mitä Rachel äsken sanoi, kyllä todellakin on hyvin vaikea erotella ihmiskauppa ja prostituutio. Hyvin paljon tämähän riippuu käyttäjistä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on laitonta käyttää prostituutiopalveluita, jos tietää, että niiden tarjoajia on ihmiskaupan uhri. Uskotteko, että olisi mahdollista saada tytöt jossakin tilanteessa kertomaan asiasta tai sanomaan asiakkaalle auta, tarvitsen apua. En tiedä, onko tämä mahdollista. Äh, Mary puhuu Lontoosta. Oxfordissa meillä oli hyvin suuri tapaus, jossa monet tytöt joutuivat äh, ympäri Oxfordin ja äh, kauemmallakin alueella myydyksi ja kaupan uhreiksi. Tämä on mielestäni siis laajempi kysymys. Teidän huomionne siitä, että ellei prostituutiota olisi, minkäänlaista seksiin liittyvää ihmiskauppaa olisi olemassa, on tietenkin erittäin totta. Tämä on kysymys, joka meidän täytyy ottaa huomioon. Ja huomaan, että olette sitä mieltä, että prostituutiossa on kyse nimenomaan siitä, että naiset painostetaan työhön, mutta tiedättekö kuinka moni tyttö nimenomaan joutuu ihmiskaupan uhrana eh, prostituution pariin ja kuinka moni sitten taas eh, joutuu sinne köyhden vuoksi? Kiitoksia. Otamme tähän väliin vielä kaksi parlamentin jäsentä. Björk ensin. Thank you very much. I have a very short question. I want to thank both of you. Uh, uh, Kiitos aivan lyhyesti. Haluan kiittää kumpaakin puhujaa näistä, joiden pohjalta ymmärretään paljon paremmin, mistä on kysymys ja mitä meidän pitää tehdä. Halusin vain kysyä rikosylikonstaapeli Henrikssonilta, että, että on hyödyllistä tietenkin taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja ihmiskauppaa vastaan näiden lainsäädännön nojalla, mutta millä tavalla te taistelette riko, järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan? Mitä se tarkoittaa käytännössä teidän työssänne verrattuna poliisivoimiin, jossa tämän tyyppistä lainsäädäntöä, sellaisessa maissa, jossa tällaista lainsäädäntöä ei ole? Ja mehän olemme järjestämme niille, jotka haluavat tietää enemmän, niin kuin minä. Kello 13 tänään on tällainen seminaari, workshop, jossa mennään vähän syvällisemmin tähän pohjoismaiseen malliin. Mutta tämä, tämä sitten iltapäivällä. Kiitos. Tack så mycket för ordet och tack för er presentation. Det var mycket intressant. Kiitoksia puheen, Kiitoksia näistä esityksistä, todella mielenkiintoisia. Minun täytyy sanoa, että olen todella iloinen, että meillä on tämä Ruotsin malli olemassa. Minulla on kysymys Juunasille. Tämä koskee resursseja. Onko teillä tarpeeksi voimavaroja? Onko teillä ne resurssit, jotka te tarvitsette? Koska voimme nähdä, kun tällainen ihmisvirta Ruotsiin tällä hetkellä tulee, niin varmasti tämä tarkoittaa sitä, että ongelma on nyt vielä suurempi kuin aikaisemmin. Rova Koratsabil sanoi, että tunnemme jopa ihmiskauppiaiden nimet, tiedämme täsmällisesti, mitä aikovat tehdä, joten me olemme valmistautumassa yhä suurempaan määrään ongelmia johtuen maahanmuuttajien tulvasta ja meidän pitää olla tässä valmiina, eikö niin? Onko meillä siis tarvittavat resurssit tätä tilannetta varten? Se on kysymykseni, koska minusta näyttää siltä, että se mitä kuulemme nyt on, että poliisi kyllä tarvitsee enemmän resursseja. Tämä ainakin on näin Ruotsissa. Te puhuitte myös siitä, että yritetään saada markkinoista vähemmän houkutelta. Ehkä onkin näin, koska te äh, käytte, jahtaatte näitä seksin ostajia ja sutenöörejä, teette näin markkinat vähemmän houkutteleviksi, mutta ajattelen tässä on enemmän naisia yritän auttaa naisia suojakotien sosiaaliturvan kautta. Oletteko te sitä mieltä, että he saavat tarvittavansa apun, apua, vaan joutuvatko he takaisin prostituoijan jälkikäteenkin? Rachel sanoi, että hän on seitsemän vuoden ajan ollut itse mukana prostituutiossa. Näyttää siltä, että monemmat joutuvat prostituution piiriin vuosiksi. Curtis, since I was mentioned by my... Vielä lyhyesti, koska kollegat myös mainitsivat. Haluan tehdä selväksi, että tässä taistellaan rikollisia vastaan, jotka käyttävät maahanmuuttajia hyväkseen. Emme mitenkään tässä toimi maahanmuuttoa vastaan. Tänään haluan tehdä selväksi. Me olemme äänestäneet parlamentissa lisää resurssejen puolesta. Esimerkiksi Tritonissa, EUNAVFOR Medissä, Frontexissa – rannikkovartiostossa, rajavalvonnassa, poliisissa, jotta voidaan suojella entistä paremmin maahanmuuttajien lapsia, jotta he eivät jäisi tällä tämän ulkopuolelle. Kiitoksia. Nyt sitten Henriksson ja Moran voivat käyttää puheenvuorot. Jag är inte så van vid sånt här så att jag har försökt skriva ner. Tämä on hieman uutta minulle olen tehnyt muistiinpanoja se mahdollisuuksien mukaan, yritän vastata parhaan kykyni mukaan. Näin sinne, mitä Koratsa Pilt sanoi, ja sitten tiedonvaihdosta. Poliisit haluavat lisää resursseja, me haluamme tietenkin asioiden paran, toimimaan paremmin tietenkin. Mutta se, mitä minä kaipaan ja mitä haluaisin saada enemmän, on, että keskus EU-tason esimerkiksi keskusjärjestöjen toiminta, millä tavalla me toimimme. Muussa, muissa tapauksessa meillä on poliisilaitoksia, jossa sanotaan, että ei ole riittävästi resursseja eikä riittävästi rahaa, ja sitten ikään kuin asia lakaistaan pöydän, äh, maton alle. <clears throat> Meillähän oli 200 15 äh, vähemmän aikoinaan, äh, ja tilanne olisi pahempi jopa paperillakin meidän täytyy luoda lisää painetta eri maihin niin, että meillä on yhteinen konsepti näiden asioiden hoitamisessa, koska koska suuri enemmistö äh, ristetyistä naisista joutuvat ristetyksi, koska heillä ei ole vaihtoehtoja tai muita mahdollisuuksia. Ja riistäjät itse, ne ovat, he ovat järjestäytyneitä, he toimivat keskitytyllä tasolla, he ovat hyvin päteviä ja heillä on valtavasti rahaa käytössään, Heillä on enemmän rahaa käytössään kuin meillä taas on laillisessa, laillisessa asekaupassa. Siellä on valtavasti resursseja hakea porsenreikiä järjestelmästä. Meillä on Tukholmassa ryhmä, ryhmiä, mutta muualla maailmassa tällainen toiminta ei oikein pyöri. Ja meidän täytyy pyrkiä estämään näiden ryhmittömien muodostaminen. Se on tärkeää. Meidän täytyy vaihtaa tietoa, se on tärkeää tärkeää tietää, millä tavalla nämä rahat jäljitetään. Monet, pysähtyvät, monet pysäytetään rajalla. Esimerkiksi rahaa siirretään Romaniaan. Ja kuitenkin meidän toimintamme loppuu Ruotsin rajalla. Ja sitten koulutuksesta ja poliisien valmennuksesta. Meillä on peruskoulutusohjelma, joka on yleisluontoista koulutusta ja meillä on pitkä perinne Ruotsissa joka liittyy tasavertaisiin mahdollisuuksiin saada erilaista kokemusta. Ja jos tällaiseen tehtävään rekrytoidaan, se tapahtuu siitä syystä, että, että sinulla on jotain kokemusta, mutta totta kai pyrimme parantamaan koulutusta ja valmennustamme koko ajan. Ja tämä näyttää toimivan. Mitä taas tulee siihen, miten miten tytöt pystyvät puhumaan meille. Kyllä minä uskon, että he pystyvät puhumaan meille. Olet oikeassa kyllä. He ovat vaikeassa tilanteessa ja me saamme tietää sitä usein vasta jälkikäteen. He sanovat, että en pystynyt kertomaan sitä silloin kaksi vuotta sitten, mutta nyt minun isäni on kuollut Romaniassa ja minä olen vapaa kertomaan minun omasta menneisyydestäni. On muitakin ongelmia. Nämä naiset ovat täysin erillään, he ovat siellä asunnossa yksinään ehkä ja ainoa oikea kontakti heillä on todellisu- joka heillä on todellisuuteen, todelliseen maailmaan on sutenöörinsä, joka on usein ehkä heidän poikaystävänsä tai, ja, tai sitten seksinostajat itse. Ja sitten me. Eivät he puhu kenenkään muiden kanssa, he eivät tapaa ketään muita, he muuttavat kaupungista toiseen. Kyllä he aika usein puhuvat meille aika paljon ja, ja kertovat meille asioita, joita, jotka ovat jotka ovat aika yllättäviäkin. Tietenkin joskus sosiaalityöntekijäkin on heille keskustelukumppani. Uskon, että kaikissa, kaikki maat voivat toimia yhteistyössä näiden kysymysten ratkomisessa. Ja kun puhutaan prostituutiossa, prostituutiosta Ruotsissa ja kysynnästä ja kysynnän vähenemisestä, tietenkin me emme pysty kokonaan ihmiskauppaa eliminoimaan ja prostituutiokaan. Me emme me koskaan pysty poistamaan kaikkia rikollisuuksia, kaikkia rikoksia pelkällä lainsäädännöllä. Meidän täytyy tehdä enemmän. Totta kai sen seksin nostaminen pitäisi olla vaikeata Ruotsissa ja monien miesten kohdalla, joiden kanssa olen puhunut, he sitten lopettavat, kun huomaavat, että tämä tulee niin vaikeaksi. Ja jos he, ovat, jos he joutuvat menemään toiseen maahan ostaakseen seksiä, niin sekin vähentää kysyjää. Siis paljon voidaan tehdä tämän rikosväärän tason vähentämiseksi ja sitten maahanmuutosta olen samaa mieltä filtin kanssa. Meidän täytyy jäljittää niitä ihmisiä, jotka, jotka riistävät näitä naisia ja tyttöjä. Naiset ja nuoret tytöt, niin heidän määränsä kasvaa, on vain ajasta kysymys, heitä tulee jatkuvasti lisää ja he ovat haavoittuvaisia, heitä riistetään. On myös paljon ihmisiä, jotka eivät ole mukana tässä järjestelmässäkään. Ja meidän täytyy, meidän täytyy estää sellaisten tilanteiden syntyminen, että nämä risteet pääsevät käsiksi näihin naisiin. Meidän täytyy olla kuitenkin hyvin varovaisia. Toivon, että olen vasta pystynyt vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Ja seuraavaksi Moran. Um, Can you hear me now? Yeah. Minulla on muutama asia, jotka haluaisin tuoda esiin. Ensin vastauksena edustaja Vedelin kysymykseen. Suurin osa prostituutiosta itse asiassa täyttää ihmiskaupan, seksuaalisen ihmiskaupan YK-määrittelemät kriteerin, kuten tiedätte. Se, tunnistavatko naiset ähm, ihmiskaupan olevan painostusta ja niin edespäin. Minä olen koskaan nähnyt sellaista prostituution muotoa, joka ei täyttäisi näitä määritelmiä. Itse asiassa tässä tuli muutama vuosi sitten keskustelun aihe minun ja muutamien muiden kansainvälisestä seksikaupasta selvinneiden naiden kesken ja eräät naiset Yhdysvalloissa ja muualla eivät kulttuurillista seksikaupan määritelmää täyttäneet mutta silti viittasivat itseensä seksikaupan uhreina. Lapsena aikanaan 15-vuotiaana Yhdysvaltain liittovaltion lainsäädännön mukaan oikeudellisesti minä olin seksikaupan uhri ja tämä aiheutti minulle itse asiassa jonkin verran ongelmia, sillä kun minä olin Yhdysvalloissa hiljattain minun viitattiin jatkuvasti entisenä seksikaupan uhrina. Siellä asiat toimivat näin, siellä määritellään asiat näin, mutta meillä ei ole mitä olisin koskaan käyttänyt itse itsestäni. Tämä on hyvin paljon kulttuurista riippuva kysymys, kuinka hahmotamme asiat ja mitä termejä käytämme, mutta mielestäni loppujen lopuksi kyseessä edustaja Böder on se, että joka ikinen nainen, jonka kanssa olen keskustellut, on kärsinyt väkivaltaista seksuaalista väkivallasta. Joka ikinen nainen on joutunut tällaisen tilanteeseen omassa äm, elämässäni ja muiden naisten elämässä bordelleissa huomasin, että jatkuvasti rituaalinomaisesti päivittäin väkivalta ja hyväksikäyttö oli elämäämme tai työelämäämme, aivan kuin jotkut ihmiset sanoisivat. Aivan samalla tavalla kuin leipomossa työskentelevä nainen haastaa kanelin, tämä väkivalta oli aina osa elämäämme. Eli minä en koskaan hyväksy sitä erottelua tai ajatusta, että pitäisi tehdä erottelu siinä, pitäisikö ihmiskauppaan ja prostituution suhtautuu sitä vakavasti. Ymmärrän, että te ette ehdota tällaista, mutta usein kuulen tämän tapaista ehdotettavan ja aina olen hyvin varovainen, kun ihmiset pyrkivät erottelemaan prostituution ja ihmiskaupan toisistaan, sillä kuten sanoin, nämä asiat riippuvat toinen toisistaan. Ja lopuksi aivan liian usein olen kuullut ihmisten että minä en halua olla moraalivartija, mutta enkä halua tässä moralisoida, mutta ja tämän tyyppisiä ehdotuksia minä usein kuulen. Ja ymmärtäkää, että en halua loukkaava, mutta minun täytyy olla tässä rehellinen. Jossain vaiheessa me olemme sallineet itsemme, minäkin olen syyllistynyt tähän, sallineet itsemme tulevan vakuutetuksi siitä, että on jonkinlainen virhe tehdä moraalin perustuvia arvioita. Moraali on jotenkin värittynyt negatiivisesti julkisessa ajattelussa, mutta tämä on ra- na- ra- naurettavaa, jos ajattelee kadulla olevaa naista. Ainoat henkilöt, jotka voivat tällaisessa tilanteessa erehtyä asiasta, ovat parlamenttiemme jäseniä, poliitikkoja niitä ihmisiä, joiden pitää ennen kaikkea pyrkiä pitäytymään oikean ja väärän välisessä erottelussa, ja sitähän moraali minulle ainakin tarkoittaa. Eh, muchas gracias, eh, señora Moran. Kiitoksia kovasti, rouva Moran. Nyt päätämme tämän ensimmäisen paneelin ja kiitän teitä kumpaakin tänne tulemisesta. On tärkeää nähdä tätä asiaa eri näkökulmista, katsoa eri näkökulmista. Toivottavasti työmme voi edesauttaa ratkaisun löytämisessä tässä asiassa, joka vaikuttaa niin monien tuhansien naisten elämään. Nyt siirrymme sitten eteenpäin. Meillä ei ole liikaa aikaa. Eli seuraava paneeli, jossa puhutaan siitä, miten tähän asiaan voidaan pureutua erityisellä sukupuolisella lähestymistavalla. Ensin meillä on paikalla Miriam Vasiliadu, joka on EUn ihmiskaupan vastainen koordinaattori. Hän koordinoi EUn toimielinten ja virastojen ja jäsenvaltioiden ja kansainvälisten toimijoiden politiikkaa, kun kehitetään uutta eurooppalaista politiikkaa, jolla on tarkoitus torjua ihmiskauppaa. Hän on myös valvonut ja täytäntöönpannut uutta eurooppalaista strategiaa ihmiskaupan kitkemiseksi vuosina 2012-2016. Hienoa, että olette täällä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you for inviting me here today. Kiitoksia, että olette kutsunut myös tämän paikan Hyvät naiset herrat, haluaisin ensin kiittää Euroopan parlamenttia, joka on tehnyt läheistä yhteistyötä meidän kanssamme viime vuodet. tässä ei ole koskaan luovutettu parlamentissa ja tämä on näkynyt vuodesta toiseen. Eli kiitämme teitä kovasti tästä asiasta ja meidän on jatkettava työtämme. Pidämme hyvänä tätä aloitetta ja mietintöä, joka on laadittu direktiivin täytäntöön panosta. On kannustavaa myös, että edellisissä puheenvuoroissa todella puhuttiin hyvin pitkälti komission näkemysten mukaisesti. Olemme puhuneet alusta lähtien selkeää kieltä siitä, että ihmiskauppa ja prostituutio merkitsee naisten, miesten, tyttöjen, poikien myymistä. Ja direktiivin hyväksymisestä lähtien olemme korostaneet sitä, että ihmiskauppaan todella liittyy voimakkaasti sukupuolinäkökohdat kaikissa eri prostituution ja ihmiskaupan vaiheissa. Haluan myös muistuttaa kaikkia siitä, että kun puhumme ihmiskaupasta, en, en nyt lähde käymään läpi määritelmiä. Catherine teki tämän jo erinomaisesti. Kiitän häntä siitä, mutta muistutan kaikkia siitä, että puhumme nyt ihmiskaupasta seksuaalisen hyväksikäytön takia, mutta myös erilaisissa muissa muodoissa, jotka ovat hyvin sukupuolispesifejä. Esimerkiksi kodinhoitajat, sekin on usein hyvin sukupuoli jakautunut kysymys. Sitten lumeavioliitot, elinkauppa, laittomat adoptiot ja niin edelleen. Eli kuulimme selkeän määritelmän aikaisemmin siitä, että tämä vaikuttaa naisiin, tyttöihin, miehiin ja poikiin eri tavoin, eri muodoissa. Olemme havainneet prosessin alusta lähtien, oman mandaattini aikana myös sen, että ihmiskauppa on rakenteellista viol- naisten oikeuksien rikkomista. He eivät voi toteuttaa tasa-arvoisella tavalla omia vapauksiaan tai oikeuksiaan miesten kanssa. Puhumme myös siinä, siitä, että kun halutaan vähentää kysyntää, ja tässäkin on otettava ihmiskaupan sukupuolinäkökohdat huomioon, kun täytäntöön panemme lainsäädäntö, jotta tähän voidaan todella vaikuttaa. Tiedämme, että sukupuoli vaikuttaa kaikkiin vaiheisiin. Tämä lisää haavoittavuutta, lisää hyväksikäyttöä, vähentää saantimahdollisuuksia. Ja nämä ovat, nämä ovat kaikki sellaisia elementtejä, jotka toivottavasti saadaan mukaan mietintöön parlamentissa. Myönteisemmässä hengessä kuitenkin uskon, että viimeisen neljän viiden vuoden aikana keskustelu ihmiskaupan sukupuolinäkökohdista on tullut paremmin esille ja tämä on tervetullutta. Ihmiskaupan liittyvä direktiivi ottaa nämä eri näkökohdat huomioon ja siinä todella pohjataan ihmisoikeuksiin. Meillä on myös tietoa pidimmepä tästä tai emme. Meillä on selvä tieto, joka antaa meille tietoa suuntauksista. 80 prosenttia kaikista ihmiskaupan alaisuudessa hyväksikäytetyistä henkilöistä on naisia ja 95 prosenttia rekisteröidyistä tapauksista ja uhreista viranomaisten keskuudessa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ovat naisia. 71 prosenttia työmarkkinoilla tapahtuvasta hyväksikäytöstä kohdistuu naisiin ja miehiin, miehiin ja poikiin. Eli sukupuoli määrittää kaikkea. Meillä on myös muita muotoja, joissa naisuhrit ovat 52 prosenttia kaikista uhreista. Lisäisin tähän kuitenkin niin sanotusti hakasulkeen sairaan asian. Joskus hyväksikäytön uhreista tavallaan kilpaillaan, mutta on katsottava pidemmälle, on katsottava kaikkia hyväksikäytön muotoja. Täällä puhutaan nyt seksuaalisesta hyväksikäytöstä Viime vuosina on tapahtunut paljon työmarkkinoilla tapahtuvassa hyväksikäytössä. Siihen on paneuduttu ja tämä onkin tärkeää. Tätä ilmiötä on ymmärrettävä. Mutta nyt olemme pisteessä, josta sanotaan, jossa sanotaan, että on arkaluontoista keskustella ihmiskaupasta seksuaalisessa mielessä. Mutta näin ei ole. Emme me voi taistella uhreista tai siitä, kenellä on enemmän oikeuksia kuin muilla. EU-lainsäädännön mukaan kaikilla uhreilla on samat oikeudet. Ja komissio on ensimmäisenä johdonmukaisesti sanonut, että on valitettavaa, että kaikista jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason ja alueellisen ja EU-tason ponnistuksista huolimatta seksuaaliseen hyväksikäytön puuttumiseksi meillä ei ole viitteitä siitä, että EUn tasolla ilmiö olisi laimentunut. Meidän täytyy samalla muistaa, että kun puhumme ihmiskaupan sukupuolinäkökohdista, on pohdittava myös, miten uhreja suojellaan sukupuolinäkökohdilta. Minkälaisia tutkintoja tehdään sukupuoli näkökulmasta. En lähde nyt keskustelemaan prostituutiosta sinänsä, mutta sanon vain, että pidetään hyvin arkaluontoisena, jos sanomme, että prostituutioon liittyy ihmiskaupan näkökulmasta suuria riskejä. Minusta tämä ei ole mitenkään arkaluontoista. Jos poliisi, joka ohjaa työtäni, niin sanoo minulle, että jos, kaikki, mutta me, jos eivät kaikki, mutta melkein kaikki uhrit seksuaalisessa hyväksikäytössä – ovat prostituution alalla, silloin me, tähän liittyy korkea riski. Jos puhun tietyistä riskeistä kalastuksessa, niin ei tähän liity minkäänlaista leimaamista. Mistä ne sitten on prostituutiossa? Meidän täytyy todella pitää huolta siitä, että puutumme kaikkiin aloihin. Sitten tieto, ja se, mitä tietoa kerätään. Näyttää hieman siltä, että taistelemme prosenttiluvuilla. Enemmän sitä, enemmän tätä. Eurostat on sanonut, että 16 prosenttia rekisteröidyistä uhreista on lapsia. No mitä minun pitää tehdä? No tuohon on vain 16 prosenttia, ei se ole mitenkään huolestuttavaa. Onko tässä kyse vain luvuista vai tiedoista vai kenties ihmisistä? Täällä puhuttiin laajasti hyväksikäytöstä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja siihen liittyvästä ihmiskaupasta, mutta on myös monenlaista muuta hyväksikäyttöä, kuten joukkoraiskaukset. Siitä kyllä voidaan puhua. Eli seksiin pakottamisesta. Mutta kun puhumme uhreista ja en halua, että sanomainen niin irrotetaan nyt muusta asiayhteydestä, mutta mielestäni olemme tässä hieman jälkijunassa. Kun puhumme uhreista, silloin uhriin on jo kohdistunut seksuaalista väkivaltaa. Hänet on raiskattu mahdollisesti jopa tuhat kertaa. Ja kun ihmisille puhuu ja lapsille, joita on myyty täällä alalla, Puhuin esimerkiksi erään 15-vuotiaan tytön kanssa, jolla on raiskauksen uhrina syntynyt kaksivuotias tytär. Kysyin, mitä hän aikoo tehdä loppuelämänsä aikana. Hän vain totesi, minkä elämän. Miksi näin sanon? Sanon tämän, koska olen yhtä mieltä tämän taulun parlamentin jäsenten kanssa siitä, että meidän on tehtävä ennaltaehkäisevää työtä, jotta emme tule aina myöhässä panin merkille sen, mitä Rachel sanoi siitä, että ihmiskaupan perimäinen tavoite on prostituutio. Tiedämme, että uhreilla on oikeuksia ja suutun aina kovasti, kun puhutaan ihmiskaupan kohtana olleista henkilöistä. Tällaisilla henkilöillä ei ole juridisia oikeuksia, mutta näillä uhreilla pitää olla tietyt oikeudet. Meillä on ihmiskaupan vastaista lainsäädäntöä ja strategiaa, josta olen puhunut usean otteeseen parlamentissa, eikä puhuttu siihen enää tässä vaiheessa, mutta sel- selvää on, että sukupuolinäkökohdat ovat selkeästi mukana molemmissa välineissä. Mitä ihmiskauppa sitten on? Rova Beder hyvin selkeästi puhui juridisista määritelmistä, mutta itse ymmärrän tämän hyvin yksinkertaisella tavalla. Mielestäni ihmiskaupalla jotkut tavoittelevat voittoja millä tahansa alalla. Ja kyseessä on myös kysyntä. Otetaanpa uhri mihin tahansa. Tai jos uhri tästä kuviosta poistetaan, tai voitot, niin edelleen maailmassa on paljon kauheita asioita, mutta ei ihmiskauppaa. Meidän on katsottava näitä rahoja, joita alalla liikkuu. Kuka ja millä tasolla toimii näiden rahojen kanssa. En tätä tiedä, mutta ILO on arvion mukaan 150 miljardia euroa liikkuu vuosittain pelkästään laittomilla sektoreilla. Jotkut eivät halua puhua kysynnästä, minä kyllä. 18 artiklaa EU-lainsäädännössä toteaa, että jäsenvaltioilla on velvollisuus pyrkiä laskemaan kysyntää ja lisäämään ilmiön tie- tunnettuutta. Tätä minun on toisteltava päivästä toiseen. Jäsenvaltioita pyydetään myös pohtimaan uhrien palveluiden käyttämistä, kun he tietävät, että siis kriminalisoimaan tällaiset seksinnostajat, jotka tietävät, että kyseessä on uhri. Näitä rahavirtoja siis pitää seurata. Toivottavasti Silvia puhuu tästä lisää, mutta raha myös lisää kysyntää ja toisinpäin. Tästä kuulemme varmasti myöhemmin selkeämmän selityksen. Komissio varmistaa sen, että ihmiskauppa on mukana sekä turvallisuusagendassa että ihmiskauppa maahanmuuttoagendassa. Kyseessä on järjestäytynyt rikollisuus ja tämä usein vaikuttaa myös muuhun rikollisuuteen. Täällä on puhuttu salakuljetuksesta – ja siitä, onko tähän liittyvää tietoa. Kyllä meillä on tiedustelutietojen ja lainvalvontaviranomaistenkin keräämää tietoa aiheesta ja siitä, että usein kun Eurooppaan tuodaan heikossa asemassa olevia ihmisiä, niin tänne tulee esimerkiksi nuoria tyttöjä, esimerkiksi Nigeriasta. Salakuljetus voi päättyä ihmiskauppaan, mutta on myös tilanteita, joissa ihmiskauppiat käyttävät salakuljettajan reittejä. Ja esimerkkinä tästä on Nigeria. On hienoa myös kuulla, että parlamenttia kiinnostaa erityisesti lasten rooli. Tähän liittyvää työtä on todella tärkeää jatkaa. Ihmiskaupan uhrit, erityisesti seksuaalisen väkivallan uhrit, ovat lapsuudesta lähtien usein uhreja ja näin myös aikuisiällä. Kysyisin, olipa tämä epäreilua, puhuja sanoo kommentista, joka hänelle annettiin paperilla. Usein lasten arvo ihmiskaupassa on 4000 ja 8000 euron välillä, joskus jopa 40 000 euroa ja minua hieman epäilyttää, että tällaiset rahasummat kerätään pelkästään kerjäämiseen pakottamalla. Eli tässä on kyllä syytä pohtia asiaa tarkemmin. En lähde nyt puhumaan lapsista enempää, koska aikani päättyy pian. Mutta totean, että olemme juuri julkaisseet tutkimuksen, joka liittyy riskialtisiin ryhmiin, erityisesti lapsiin. Tässä puhutaan yhteyksistä seksuaalisen hyväksikäyttöön kaupattujen lasten roolista ja siitä, miten he uhriutuvat jatkossakin entistä helpommin ja joutuvat entistä eriarvoisempaan asemaan. Ja tämä tutkimus löytyy nettisivuiltamme. Sitten meillä on tällainen Trends Report, 20 artiklan nojalla jäsenvaltioiden tulee raportoida minulle ihmiskaupasta ja laadimme nyt EU-tason raporttia, jonka on määrä valmistua maaliskuussa 2016. Meillä on myös artikko, joka liittyy täytäntöönpanoon ja raportti tältäkin osin, jota odotamme innolla. Direktiivin kohdalla kaikki muut ovat ratifioineet sopimuksen paitsi Saksa. Olemme laatimassa myös raporttia kansallisen lainsäädännön vaikutuksista silloin, kun äh, prostituution asiakkaat on kriminalisoitu. Meillä on myös työnantajat sanktiodirektiivi, jossa kriminalisoidaan jo nyt ne, jotka tietävät käyttävänsä ihmiskaupan uhrien palveluksia silloin, kun he tulevat kolmansista maista. Ja pian päätänkin puheenvuoroni. Jäsenvaltioissa ei useinkaan ole laitonta käyttää ihmiskaupan uhrien palveluita. Voimme ostaa ihmiskaupan palvelun uhrin palvelukseen, mikä saa siitä mitään rangaistuksia. Minulta kysytään tätä jat- tai kysyn tätä jatkuvasti ja tulen kysymään niin pitkään, kunnes saan vastauksen, mutta en ole sellaista vielä saanut. Eli hyväksikäyttöön osallistuvia tahoja ei useinkaan kriminalisoida. Mitä parlamentti aikoo tehdä? Aiommeko ehdottaa, että on aivan ok myydä ja ostaa ihmisiä tai myytyjen ihmisten palveluita? Onko tämä se yhteiskunta, jossa me haluamme elää? Me tarvitsemme tällaista lainsäädäntöä, se on varmaa. Kysynnän vähentämisen puolella meillä on ollut tähän liittyvä teemapäivä. Varmasti parlamentin jäsenetkin olivat mukana. Kysyttiin, miksi meillä on tällainen sessio, joka koskee kysynnän vähentämistä. Eikö tämä ole turhaa? No ei, koska meillä on 18 artikla tältä osin. Miksi kutsuttiin juuri nämä ihmiset? No siksi, että tällä tavalla voidaan vähentää kysyntää. Ja vielä lopuksi. Komissio aivan ensimmäisenä on käynnistänyt tutkimuksen. Ja meillä on tutkimus Lancasterin yliopistosta. On hienoa, että Silvia on täällä tänään paikalla. Ja tuossa tutkimuksessa palatakseni siihen, mitä Mary Honeyball sanoi parlamentin suosituksista vuoden 2014 helmikuun päätöslauselmassa, niin me toivomme, että ensi vuoden alussa yhdessä kanssanne voimme edistää lisää tätä asiaa. Silvia voi kertoa tästä ehkä vielä muutama sana lisää. Ja vielä 10 sekuntia lopuksi totean, että kukaan uhreista ei ole vähempiarvoisempi kuin jokin toinen. Emme me ole täällä päättämässä, kuka on toista tärkeämpi minkälaisessa, tai olipa hyväksikäytön muoto minkä, mikä tahansa ei ole mitenkään arkaluontoista keskustella näin räikeästi, räikeän selkeistä kysymyksistä. Usein ihmiset lähtevät tälle tielle etsiessään parempaa elämää, mutta tällä, tätä kautta he eivät sitä kuitenkaan löydä tai saavuta. Tämä täytyy muistaa. Meidän on käännyttävä uhrien puoleen, on katsottava kuka jos emme katso, mistä rahat tulevat, minne ne menevät, kuka palveluita käyttää, niin silloin voimme kaikki lähteä kotiin ja unohtaa koko homman. Siento mucho tener que... Kiitoksia. Tästä siis olen pahoin, joudun keskeyttämään puheenvuoroa ja muuta täytyy hiukan ottaa huomioon aikataulu, jotta kaikki ehtivät sitten puhua, jotka ovat tulleetkin tänne kutsusta puhumaan. Nyt annan suoran puheenvuoron Rova Silja Wolbille sosiologian professori. Hän johtaa myös Unescon työryhmässä jossa käsitellään sukupuolen kysymyksiä. Sukupuolitutkimusta hän tulee Lancasterin yliopistosta. Hän puhuu myös ihmiskaupasta sen vastaisesta toiminnasta. Meillä on nyt tilaisuus muissa yhteyksissä tutustua teidän tekemäänne työhön ja kiitän tänne tulosta ja on teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much. I'm very pleased to be here. Kiitoksia kovasti. Olen on ilo olla täällä kertomassa. Äh, yliopiston työstä voimme osallistua tällaisen äh, julkiseen työhön, niin jota täällä teette. Nyt käsitellään tutkimusta, jossa puhutaan ihmiskauppaan liittyvästä sukupuoliulottuvuudesta. Ja tässä käsitellään kahta asiaa. Annan teille tavallaan uudenlaisen tavan ajatella sukupuolikysymyksen ihmiskaupan yhteydessä ja myös tulen tarjoamaan aivan erityisiä suostuksia, joilla on merkitystä. Raportit, joista tulen puhumaan, tullaan julkaisemaan. Kyseessä on ihmiskaupallisten tutkimus. Meillä on eurooppalainen työryhmä, joka on työstänyt tätä. Kolme kollegani on täällä mukana Jude ja, Jude ja vielä kollegani Lancasterin yliopistosta. Me keskitymme aivan erityisesti ennaltaehkäisyyn, samoin kuin sukupuoliulottuvuuteen. Ennaltaehkäisy on EU-strategian ydinkysymyksiä ja samoin direktiiveissä sillä on olennaisin osa. Mutta mit, sitten me ajattelemme, näemme ennaltaehkäisyn. Aion ehdottaa teille. You leave behind your... No- että unohdatte tässä käsityksen siitä, että ennaltaehkäisy hoidetaan paremmin, kun tartutaan yksilön valintoihin. Ja ajateltaisikin sen sijaan, miten voidaan säännellä erilaisia instituutioita ja erityisesti niitä tahoja, jotka hyötyvät tästä joten siirrän painon yksilöistä instituutioihin. Siitähän teillä on <clears throat> asiantuntevuutta, koska tekin sääntelette instituutiota sitten sukupuolesta. EU:ssa on aivan erityinen tapa ajatella sukupuolten tasa-arvoa. Se on omanlaisensa, se on mukana syvällisesti eri direktiivissä lainsäädännössä. Me tasa-arvoa yhtäläisen kohtelun mielessä. Se taas vaatii sukupuolien erityispiirteiden huomioimista. Ja ellei tästä tehdä näkyvää, emme voi soveltaa edes tasa-arvon periaatteita. Meillä on myös periaatteet, jotka liittyvät sukupuolten väliseen tasapainoon päätöksenteossa ja miten valtavirtaistaan sukupuolikysymyksiä. Ja minä suosittelisin sitä, miten näistä periaatteista saadaan tehokkaammin, miten ne täytäntöön pannaan tehokkaammin laajemmin EU-politiikoissa, niin että saadaan aikaan johdonmukaisuutta toimintatapoihin ja pyritään poistamaan tätä kautta myös ihmiskauppaa. Haluan keskustella näistä eri pääkohdista erikseen ensinnäkin, miten voidaan tukea uhreja. Joskus tätä asiaa käsitellään määrän asema, joka tehdään lopussa, kun autetaan uhreja. Mutta kun me tarkastelemme tilannetta itse asiassa avunanto uhreille, jos se tehdään hyvin, voi olla tärkeä osa myös ennaltaehkäisyä. Yksinkertaisella tavalla estää sen, että uhri joutuu uhriksi uudelleen. Varsin usein uhrit, jotka saavat hyvää tukea, he pystyvät auttamaan syyttäjää auttamaan saamaan aikaan keskustelua asiasta ja saamaan aikaan parempia poliittisia päätöksiä. Apuita annamme uhreille on todella tärkeää. Meillä on joukko yksityiskohtaisia suosituksia tässä raportissa, niin en nyt lue niitä teille tässä. Syytteisen asettaminen ei ole sinällään tarkoitusperä, vaikkakin se on tärkeää, kun haetaan oikeutta. Mutta kyseessä on myös asia, koska vähennetään rankaisemattomuutta, sekin voi toimia tällaisena pelotteena ja ennaltaehkäisevänä keinona. Joskus lain täytäntöönpano, lain valvontaa on käsitelty ikään kuin kyse olisi vain rikosoikeudesta. Me suosittelemme teille sitä, että otatte huomioon koko joukon eri lainsäädäntöä, jonka parissa toimitaan, eikä puhuta vain rikosoikeudesta. Kun ajatellaan eri, monia erilaisia lainsäädäntökäytäntöjä, niitä on otettu käyttöön niin niillä on merkitystä ja palaan niihin kohta. Rikosoikeus on todella tärkeää. Se on tavallaan pohjakallio ja päälainsäädännön muoto, mutta ei suinkaan ainoa, jolla on merkitystä tällä sektorilla. Tässä on taas näitä yksityiskohtaisempia suosituksia. Haluan keskittyä ennen kaikkea perinteisempään ennaltaehkäisyyn, joka liittyy kysyntään. Pyrimme vähentämään kysyntää, jonka pohjalta syntyy kaikenlaista hyväksikäyttöä ja siitä käsitellään direktiivin 18 artiklassa. Haluaisin meidän uudelleen pohtivan kysyntää. Liian usein se nähdään vain suhteina yksittäisten myyjien ja yksittäisten ostajien välillä. Tässä unohtuu kaikkein tärkein osa, nimittäin instituutiot, jotka hyötyvät ja tekevät voittoa. On kolmansia osapuolia, joilla on varsin suurta merkitystä, mutta ne yleensä jotenkin unohtuvat, häviävät niin kuin koska on tavallaan polarisoitettua keskustelua. Ja me suosittelemmekin, että otetaan uudelleen esiin kysymys siitä, miten säännellään näitä instituutioita, jotka hyötyvät toiminnasta, ja ei käytetä näitä sivuraiteille, vaan ne ovat yksi päätoimijoista. Paljon kokeilua on harjo... kokeilua on tehty Euroopassa siitä, miten voidaan estää ihmiskauppaa ja miten voidaan säännellä sektoreita, jotka liittyvät ihmiskaupaan. Meidän pitäisi olla tyytyväisiä, että Euroopassa on niin monenlaisia toimintapoja Alankomaissa, Saksassa, Ruotsissa. Kaikkialla on tehty innovaatioita ja kokeiltu erilaisia malleja. Meidän näkökulma maailmastamme. Tämä on aivan luonnollista kokeilua ja tämän pohjalta me yliopistomaailmassa voimme arvioida, mikä toimii, mikä ei. On hienoa, että EU:ssa suhtaudutaan näihin kysymyksiin innovatiivisesti. Tässä on kolmio, jonka on laatunut kollegani Karen Shire, kuvaa sitä, kuinka me ajattelemme prostituution sääntelyä ja miten se liittyy ihmiskauppaan. Tämä kolmi jo osoittaa, että kyse ei ole vain suhteesta yksittäisten myyjien ja ostajien välillä, vaan hu- tässä e, hyödyn sailla on suuri merkitys. Joskus vo- voitosta hyötyjät saavat voittonsa vuokrana, mutta se on silti voiton keräämistä. Ja on varsin monenlaisia erilaisia sääntöjä, joita usein aliarvioidaan. Haluaisin puhua hiukan tästä, näistä kokeilusta Alankomaissa ja Saksassa. Usein mielestämme ne on jotenkin väärin ymmärretty. Joskus kuvataan tämä niin, kuin kyseessä olisi vain pelkästään dekrimini- kriminalisaatio, mutta itse asiassa samanaikaisesti samalla lisätään huomattavasti sääntelyä, lainsäädäntöä alalla. Olemme nähneet osittaista laillistamista ja lisättyä sään, lainsäädäntöä samanaikaisesti. Ja kun näissä maissa on käsitelty ongelmia, joita on syntynyt näistä innovaatioista, olemme nähneet varsin mielenkiintoisia poliittisia kehityskulkuja, jotka ovat todella samantyyppisiä kuin toiminta Ruotsissa. Pyytäisin teitä tutustumaan näihin yksityiskohtaisesti, jotta voitaisiin estää tällainen superhyväksikäyttö, joka liittyy jonkin tyyppiseen prostituutioon. Ruotsissa katuprostituutio on kielletty. Se on laitonta. Bodies of law to do this, Focus in particular cities välineitä on hyvin paljon ja keskitytään tiettyihin kaupunkeihin. Mitä muuta he sitten ovat tehneet? He ovat todenneet, että nuoret ovat erityisen haavoittuvaisia ja vaikka aikuisuuden raja on 18 vuoden ikä, tämä on prostituution kohdalla liian matala ikä ja että 21 pitäisi olla se ikä, joka on seksin ostamisen rajana. Tässä meillä on tilanne, jossa demokraattinen paine on saanut säätelyn muuttamaan ja muut, on muuttanut prostituutiomenettelyjä näissä maissa. Vaikuttaa siltä, että säätelyä on purettu, mutta tilanne on paljon monimutkaisempi. Hyvin harvat Euroopassa ymmärtävät, kuinka monimutkainen tämä säätelyn purku on. Eli kysyntä koskettaa enemmän kuin suoria käyttäjiä, asiakkaita. Kyseessä ovat kaikki tilanteesta hyötyvät. Kuten Mary mainitsi, kyseessä on muutenkin kysymys siitä, kuinka puutumme rikollisuuteen. Ruotsi on tässä selkeä esimerkki. Minulla ei ole aikaa puhua Ruotsista enemmän, mutta kuulitte Ruotsista jo äsken. Mutta tässä haluaisin keskustella kyllä siitä, kuinka Euroopan unioni on erityislaatuinen. Aivan liian usein keskustelumme keskittyvät Yhdysvaltain kehitykseen, ja se on hyvin, hyvin erilainen lähestymistapa. Me Euroopassa olemme systemaattisesti poistaneet prostituution, seksin myynnin kriminalisoinnin. Prostituutio sinänsä ei ole laitonta. Ja olemme arvioineet sitä suurta muutosta, joka on tapahtunut lähestulkoon kaikissa jäsenmaissa. Ei aivan kaikissa, mutta suurimmassa osassa. Me olemme erotelleet kriminalisoinnin poiston. Seksin myynti ei enää ole kriminalisoitua. Suurin osa jäsenmaista on kuitenkin pitänyt yhä kriminalisoituna prostituutiosta hyötymistä. Monissa jäsenmaissa on laitonta hyötyä muiden ihmisten harjoittamasta prostituutiosta. Mikä ero tässä sitten on? Kyseessä on muiden ihmisten harjoittaman prostituution hyödyn hankkiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään puuttumaan tämän alan tuottavuuteen eikä yksittäisiin myyjiin. Ruotsin malli seksin oston kriminalisoinnin osalta mielenkiintoinen, mutta tässä erityisesti pyydän, että keskitytte kriminalisointiin muilla aloilla, nimittäin muiden ihmisten harjoittaman prostituution sitä saatavan hyödyn kriminalisoinnilla. Tämä ei vaadi mitään erityistä asiantuntemusta prostituutiossa. Tässä keskitytään YK on yleissopimukseen, jossa sitä kielletään muiden ihmisten harjoittamasta prostituutiosta hyötyminen. Yhdysvalta ei toimi näin. Amnesty International usein on erotellut, anteeksi, usein on yhdistänyt nämä kaksi hyötytyyppiä, mutta Euroopassa me olemme erotelleet prostituution ja prostituutiosta saatavan hyödyn kriminalisoinnin. Meidän ei pidä käsitellä sitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, aivan kuin se olisi globaali ilmiö. Euroopassa on erityisluontoisia eroja. Meillä on hyvin hienosyistä lainsäädäntöä, joka liittyy ilmiön puuttumiseen, meidän pitäisi puhua asiasta täsmällisesti, kun käsittelemme sitä. Tässä on enemmän yksityiskohtia, jotka voitte lukea myöhemmin. Ja sitten ennaltaehkäisy ja politiikan johdonmukaisuus, tämä on viimeinen kohta. Mikä on Euroopan projektin ytimessä? Välillä me käsittelemme näitä asioita itsestäänselvinä, mutta jos me systemaattisesti käsittelemme niitä kaikkialla, ei vain ihmiskaupan, mutta myöskin ihmisoikeuksien, ulkosuhteiden ja sisämarkkinoiden alalla, me havaitsemme, että ehkäpä voimme näin sukupuolten tasa-arvon periaatteesta saada kaikkein suurinta hyötyä. Meillä on tässä hyvin täsmällisiä viestejä, jotka haluamme lähettää liittyen siihen, kuinka ähm, talouden kasvusta tekijöissä pitää ottaa sukupuoliulottuvuus huomioon, että voimme varmistaa sen, että todellakin perustuvat työlle, joka on mukaan ottavaa ja älykästä, eikä perustu minkäänlaisen riiston ja hyödyn saavisen muodoille eikä muiden ihmisten prostituutiosta hyötymisellä. Tämä on asia, jota myöskin talousvaliokunnassa pitäisi käsitellä erityisvaliokuntien lisäksi. Meillä on erityisaloja, erityisiä suosituksia. Me tarvitsemme todellakin vielä enemmän tietoa. Me tarvitsemme johdonmukaista toteuttamista ja politiikkaa toimintasuunnitelmissamme ja tämä sukupuolten tasa-arvon periaatteen siirtäminen kaikkeen politiikkaan voi vaikuttaa ja näin me emme ehkä eurooppalaista erityisarvoa menetä. Me olemme jo harjoittaneet säätelyä tällä alalla ja se on ollut hyvin tuottavaa sekä prostituution kriminalisoinnin poistamisen alalla – mutta ei vielä niinkään paljon muilla aloilla. Ja tässä näemme, että monissa jäsenmaissa on ryhdytty toimiin, jotta voisimme saavuttaa sen päämäärän, joka meillä kaikilla on, ihmiskaupan päättämisen. Thank you so much. Um, huge... Kiitoksia kovasti. Tässä tulikin kovasti tietoa. Pyydän anteeksi, että tässä oli näin kiire tulkit ovat täällä enää muutaman minuutin. Sen jälkeen voi jatkaa englanniksi. Täällä Becerra halusi kysyä jotakin. Aivan pikaisesti vain, koska aika loppuu kesken. Halusin kiittää tässä alustuksen pitäneitä ja kysyä EUn ihmiskaupan vastaiselta koordinaattorilta, jonka tunnen hyvin. Erästä asiasta. Kun tulin parlamenttiin kuusi vuotta sitten, huomasin, että täällä ei ole juurikaan katsottu uhrien asemaa ja puhun nyt kaikista uhreista, en pelkästään ihmiskaupan uhreista. Oma taustani on erilainen, viitan terrorismin uhreihin. Eikä mitään tukipalveluita oikeastaan aikaisemmin ollut ja uhreihin liittyvä työ piti aloittaa. Meillä on Euroopan suojelumääräysdirektiivi, joka on nyt hyväksytty. Ja lisäksi on olemassa direktiivi, joka käsittelee rikoksen uhrin oikeuksia ja uhrin suojelemista. Ja meillä on myös ähm, lähestymiskieltoon liittyvää säännöstöä. Jo, nyt tämä on myös äh, rajat ylittävää. Aikaisemmin näin ei ollut. Aina tilanne piti käsitellä uudelleen. Jos vaikkapa tai tässä voi käydä niin, että jossain vaiheessa uhri, joka on joutunut ihmiskaupan uhriksi tai väkivallan uhriksi, menettää henkeensä. Yhteistyö ei ole ollut mitenkään helppoa. Olemme tehneet siis yhteistyötä rikos- oikeuden alalla, yksityisoikeuden alalla ja nyt olemme vihdoin päässeet eteenpäin. Täytäntöönpanon jonkin direktiivin kohdalla oli aikaa kolme vuotta. Ja nyt kysyisin äh, ihmiskauppakoordinaattorilta, mikä on tällä hetkellä nyt ihmiskaupan uhrien rooli ja sitten Henrikssonilta kysyisin, tietääkö poliisi tästä direktiivistä? Me olemme puhuneet myös poliisivoimien ja tuomareiden koulutuksesta, sen keskeisestä roolista. Joskus rikoksia e, ratkotaan maassa, joka on tapahtunut eri maassa kuin kyseiset henkilöt ovat Täytyy myös pyrkiä siihen, että uhrit eivät joudu uudelleen uhriksi sitten asiaa käsiteltäessä. Eli ihmiskaupan uhritkin esimerkiksi saattavat joutua uhriksi uudella tavalla. Voitteko kommentoida tätä? Ja halusin hieman kuule myös naisista ja lapsista pakolaisleireillä. Tietävätkö henkilöt, jotka sinne joutuvat, tietävätkö he siitä, että esimerkiksi lapsia myydään paljon, leireille tulee enemmän miehiä kuin naisia. Tämä täytyy muistaa. Ja täällä puhuttiin myös, mo- siis Rova Moran sanoi, että on äärimmäisen tärkeää, että poliitikot ymmärtävät, mikä on oikein, mikä väärin. Jos tämä ymmärrettäisiin, tilanne olisi helpompi, eikä tätä aina uhrien maailmassa ymmärretä. Itse ymmärrän tämän hyvin, koska olen terrorismin uhri. mutta kaikki eivät tätä aihetta ymmärrä. Olen nähnyt tämän usean otteeseen. Ja meidän poliitikkojenkin usein on syytä katsoa peiliin. On puolustettava uhrien oikeuksia. Uhrien takana ei ole mitään lobbareita tai rahaa. He ovat usein hyvin voimattomia. Ja tämä on yksi vaikeista ongelmista, joka meillä on käsissämme. Kiitos. We have to say farewell. Paljon kiitoksia. Meidän täytyy nyt varmaan kiittää tulkkeja ja päästä heidät poistumaan. Toivottavasti vastaus englanniksi kelpaa teille. Ja täällä on myöskin toinen tapahtuma pian alkamassa. Voisitko vastata puhujalle, olkaa hyvä.